sovellettaisiin myös tulevissa parlamentaarisissa valiokunnissa ja niissä olevissa mandaateissa toimikausissa. No niin, tämä huomio on kuultu ja olen aikaisemminkin tästä teiltä kuullut tästä. Tämän tyyppinen taannehtiva tulkinta ei ole työjärjestyksen mukaan mahdollista. Pyydän tälle ymmärtämystä, että meidän täytyy toimia niin kuin työjärjestys valiokunta asiasta on toivomuksen esittänyt eh, tämän 119 191 eh, eh, artiklan tulkitseminen on yksiselitteinen, valitettavasti sitä ei voida muuttaa. Politiikassa, niin kuin ihmisen elämässä on yleensä niin, että taannehtivasti ei oikeastaan voida muuttaa asioita. Ja näin täytyy toimia, olen pahoillani. Sitten on vuorossa Ensimmäinen siis on kohta tänään, joka on yhteiskeskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista. Tästä kuulemme esittelijän väliaikaisen mietinnön esittelijöiltä väliaikaisesta mietinnöstä myönteisen tuloksen saavutus vuosi 2014-2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä ennen esittelijöitä. Täällä on omalta taholtani puolelta huomioon viimeisen 6-7 kuukauden aikana minulla on tilaisuus olla tekemisissä niin sanotun kontaktiryhmämme kanssa, joka on neuvotellut parlamentin nimissä muiden toimielinten kanssa, siis komission ja neuvoston kanssa, että valmistellut näitä neuvotteluita. Ja on, olen ollut tiivissä yhteydessä niin se, ja, ja tehtäväni, koska olen tämän ryhmän puheenjohtaja ja ja haluan täysistunnolle todeta, että kuinka laadukasta työtä tämä yhteisryhmä on tehnyt. Siinä ovat neuvottelijamme mukana ensinnäkin herra Böök, herra Böök ja Dehane, jotka vetävät neuvotteluja yleisneuvo, yleisasiallisen neuvoston kanssa parlamentin puolesta ja itse ryhmässä istuvat koordinaattorit, miehet ja naiset, ja myös budjettivaliokunnan työvaliokunnan, budjettivaliokunnan työ, työvaliokunta. Ja täytyy sanoa, että tämä on äärimmäisen pätevää ja kollegiaalista yhteistyötä, joita, jota, jota on edustanut, ja tämä ryhmä on laadullisella tasolla edustanut parlamenttia me sellaisella tasolla, jota olen harvoin nähnyt, ja enkä suinkaan halut millä tavalla aliarvioida toisten toimielinten työtä, mutta voimme sanoa, että olemme todellakin ylpeitä tämän ryhmän tekemästä työstä. Ja tästä haluan erityisesti vielä kiittää nimenomaisesti näitä kollegoita tässä tilaisuudessa. Ja toivotan tervetulleeksi keskustelumme herra Naaliksin, ja Setsuviksin ja Levanoskin, eli kaikki tarvittavat ovat täällä aamulla paikalla. Tervetuloa, hyvät naiset herrat. Ensinnäkin annan puheenvuoron esittelijälle, herra Bögelle. Menen, menen aamat, ä, akkosjärjestyksessä, hänen jälkeensä puhuu herra Kalfin. Herra Böge aloittaa. Eh, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Aluksi, herra puhemies, haluaisin korjata, että Jensen Fonden Alde, äh, Jensen Alde-ryhmästä äh, on myös mukana tässä valmisteluryhmässä. Pyydän anteeksi, tämä ei ollut pahalla tarkoituksella. Tämä oli tietenkin vakava laiminlyönti. Tämä koskee tietenkin myös teitä. Tämä kiitokseni, äh, joka on osoitettu neuvotteluryhmälle. Kiitoksia herra Böökelle tästä kollegiaalisesta oikaisusta. Ja, No niin, <clears throat> herra puhemies. Todellakin talousarviomenettelyssäkin pitää kiinnittää huomiota kaikkiin pieniin yksityiskohtiin ja sen takia haluaisin palata vielä takaisin ja haluaisin osoittaa tämän kiitokseni myös teille, herra puhemies, miten te olette tässä talossa tehneet kaikkenne sen eteen, että budjettimenettely on entistä demokraattisempaa ja kiitän teitä myös sunnuntai-iltana antamastanne haastattelusta. No se kuuluu nyt vähän toiseen asiaan. Tosiaan kollega Kalfin ja minä olemme laatineet tällaisen väliaikaisen mietinnön ja tämän tarkoituksena on nopeuttaa ja helpottaa neuvotteluja talousarviomenettelystä ja budjettiraameista vuosille 2014-2020. Ja tässä on sitten myös valiokuntien <clears throat> lausunnot. Ja haluan kiittää kaikkien näiden puheenjohtajia ja sitten haluan kiittää myös muita asianosaisia, koska tässähän olemme keskellä pilottihanketta, nimittäin ennen yleisten asiain neuvoston kokousta ja siihen liittyviä menettelyjä, tällaisia neuvottelubokseja järjestettiin ja näihin osallistuivat sitten myös parlamentin edustajat ennen yleisten asiain neuvostoa ja tämä osoittaa sitä, että yhteistyömme on vahvistunut ja näin ollen meille, meillä on mahdollisuus myös vaikuttaa rahoitusraamien sisältöön, eikä ainoastaan saada niitä tiedoksi. Mutta mitään lopullisia tuloksia ei ole vielä tullut. Ja <clears throat> tässä kun olemme analysoineet tätä asiaa, niin tässä on useita maagisia lukuja. Suorastaan me olemme tehneet työtä Euroopan unionin tulevaisuuden eteen, globalisaation eteen, ja tässä olemme tutustuneet komission ehdotuksiin ja näistä sitten lähdemme liikkeelle. Ja totta kai meidän täytyy kiinnittää huomiotamme lukuihin, kohtuullisiin lukuihin, sisältöön, tiettyyn joustavuuteen monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta sitä voidaan asianmukaisesti toteuttaa. Ja tässähän kyse on myös ennen kaikkea Euroopan unionin talousarvion yhtenäisyydestä, kuten myös perussopimus tässä yhteydessä nimenomaisesti vaatii. Ja tosiasia hän on myös se, että monet jäsenvaltiot ovat nyt vaatineet budjetin leikkauksia. Puhutaan näistä maagisista luvuista. Jotkut sanovat, että maatalouspolitiikan pitää pysyä ennallaan ja muista asioista emme ole edes kiinnostuneita. Näin ei voida toimia. Tämä ei ole tätä päivää. Jos jäsenvaltiot eivät ole valmiita sopeuttamaan talousarviota ja myöntämään Euroopan unionille tarpeellisia varoja sen toimintaan, niin haluaisinpa tietää, mitä sitten pitäisi voida leikata ja mitkä ovat niitä asioita, joista näistä leikkauksia halutaan. Te olette, tai jäsenvaltiothan ovat yhdessä sopineet näistä asioista ja tehneet sitovat päätökset. Ajatelkaa vaikkapa Erasmus-ohjelman menestystä. Se kattaa vuosittain yli kaksi miljoonaa opiskelijaa. Ja ajatelkaa maatalouspolitiikan saavutuksia ja sitten entäs tutkimus- ja kehitystyö? Emme voi leikata toisaalta ja sitten myöntää rahoja toisaalle. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että myös Eurooppa on vahvassa roolissa ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikassa. 0,71 prosenttia bruttokansantulosta on tehty sitoumus, eli kyllä meidän täytyy pitää kiinni näistä tehdyistä sitoumuksista, muuten murennamme uskottavuuttamme. Ja meidän täytyy toki pitää silmällä sitä, että jäsenvaltiot tasapainottavat budjettejaan ja aina vaaditaan parempaa varain käyttöä. No tähän olemmekin tehneet aivan hyviä ehdotuksia, miten voidaan hallintoa parantaa ohjelmien hallinnointia ja sen sellaista. Samanaikaisesti olemme kuitenkin todenneet, että ilman muuta tällaiset ohjelmat, kuten Connecting Europe, elinikäinen oppiminen, näitä ei saa kyseenalaistaa varsinkaan tässä tilanteessa. Ja kun keskustellaan synergiaeduista, jos ajatellaan eurooppalaista hallintoa, ja mitä pitäisi hoitaa jäsenvaltioiden tasolla ja onko liiallisia päällekkäisyyksiä, joita voitaisiin purkaa. Jos ajatellaan jäsenmaita, joilla on tuhansia lähetystöjä ja edustustoja, joissa työskentelee kymmeniä tuhansia ihmisiä ja budjetit ovat valtavia. Tämä pelkästään on 15-kertainen verrattuna Euroopan ulkosuhdehallinnon budjettiin lähivuosina. Nämä ovat aivan faktoja, joita voidaan tässä keskustelussa hyvin tuoda esille. Ja kun sitten todetaan, että haluamme haluamme, jos ajatellaan uusia vaatimuksia Lissabonin sopimuksen meille tuomia haasteita. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikki mitä sanoma, se perustuu analyysiin. Ja tämän pitää myös neuvoston tietää. Jos ajatellaan näitä ylärajoja vuoden 2013, sehän on tämä komission ehdotus, että pitäydyttäisiin vuoden 2013 ylärajalla ennen kuin uudet järjestelmät saadaan voimaan. Ja meidän tarjouksemme on nimenomaan se, että saavutamme tasapainon. Lukujen pitää olla kohtuullisia, me tarvitsemme kattavaa joustavuutta. Me tarvitsemme omia varoja, aivan kuten Jean-Luc Dean on tuonut esiin tässä omassa mietinnössään ja tässäkin työryhmässä. Ja tässähän on tehty mielenkiintoisia ehdotuksia myös komission taholta esimerkiksi rahoitusmarkkinaveron hyödyntämisestä ja siitä, miten kansallisia jäsenmaksuja voitaisiin tai sitä järjestelmää voitaisiin tarkastaa. Jos puhutaan euron kapasiteetista ja fasiliteetista, niin eurohan ei euros, eurossa pitää pysyä, jotta me voimme pitää kiinni yhtenäisestä talousarviosta, jotta myös tulevaisuudessa meillä on vakaa ja yhtenäinen Euroopan unioni. Ja jos rahoitusmarkkinaveroa äh, käytetään vain eurofasiliteetin yhteydessä, mutta sillä ei ole äh, merkitystä sitten Euroopan talousarvioon, niin tätä minä en kyllä ymmärrä. Me olemme tuoneet näitä ehdotuksia ja me olemme siinä tilanteessa, että me voimme neuvotella näistä asioista perusteellisesti ja perusteilla ja emme kuitenkaan ole mistään hinnasta, mistä hinnasta hyvänsä valmiita antamaan myönnytyksiä. Kiitos. Kiitoksia, herra Böge. Olisin kernaasti halunnut, että ilmoittaisitte äh, ryhmänne halta, kuinka suurpiirteistä näitä puheaikoja voidaan käyttää. Herra Kalfi seuraavaksi. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia puhemies, komissaarit, ministeri haluaisin kertoa teille, että Euroopan parlamentin mietintö on tällainen käsikirjoitus. Me olemme sanoneet selkeästi, mitä me haluamme sanoa tässä vaiheessa neuvostolla. Ja tämän mietintön sanoma on myös hyvin selvä. Ilmoitamme neuvostolle, ja koska, koska marraskuussa huippukokous kokoontui Van Rampojen on ollut yhteyttä jäsenvaltioihin. Me haluamme sanoa, mikä on parlamentin kanta seuraavasta rahoituskehyksestä, koska sopimus sanoo, että Euroopan neuvosto voi hyväksyä vain päätöksen, jos asiasta on päästä sopuun Euroopan parlamentin kanssa, no, jotta tätä keskustelua voidaan viedä eteenpäin neuvostossa, jotta voidaan etukäteen ilmoittaa, mikä on parlamentin kanta me olemme valmistelleet tämän mietinnön ja toivottavasti tästä sitten myös saa, tämä hyväksytään toivottavasti suurella tänään. Tämä mietintö on selkeä, johdonmukainen ja se luo, antaa valtavasti tukea sille linjalle, jota parlamentti on edustanut monivuotisessa rahoituskehityksessä. Olemme suuren valiokunnassa, niin kuin tuli esille, me olemme hyväksyneet erilaisia päätöslauselmia parlamentissa ja me olemme näyttäneet laajaa yhtenäisyyttä keskeisestä periaatteesta tästä tulevassa budjetissa ja pääperiaate on se, että tämä on väline. Tämä ei ole mikään tilinpitoharjoitus, tämä on väline, jolla pyritään poliittisiin tavoitteisiin, jotta voidaan soveltaa sopimuksen henkeä ja saada Euroopan unionista kestä elävä. Haluan myös kiittää kovasti komissiota erityisesti varapuheenjohtaja Zachovinskia, komissaari e, e, Lewandowskia ja myös e, Kyprosta puheenjohtajamaana ja myös edellisiä puheenjohtajamaita, jotka ovat tehneet edellistä työtä ottaessaan mukaan tällä kertaa parlamentin päätöksentekoon. Ainakin meillä on ollut mahdollista esittää selkeästi kantamme. Ja kiitokseni koskee myös teitä, herra puhemies, parlamentin puhemies ja kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana tässä työssä, koska edelleenkin tämä on sellainen asia, joka yhdistää tätä taloa ja tekee meidän työstämme vahvempaa. Haluan vain lyhyesti puuttua neljään kohtaan, jotka koskevat budjettia. Ensinnäkin budjetin koko. Minun täytyy aloittaa sanomalla, että komission raportti ei ollut riittävä äh, kaikkien poliittisten kunnianhimoisten tavoitteiden rahoittamiseksi Euroopan unionissa. Tämä on selkeä tilanne. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että, että kun ajatellaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä, niin tämä tilanne on hyvin vaikeassa kontekstissa. Meillä on äh, haasteita, Euroopan unionin luot, äh, luottamus ja Euroopan unionin kyky ratkaista ongelmat ja sitten tar- äh, välttämättä myös tehdä valtiontalouden leikkauksia ja säästötoimia, mutta katsotaan mikä on Euroopan unionin budjetin tilanne. Ensinnäkin se ei luo, se ei luo vajeita, siis tämä tarkoittaa sitä, että kaikki, kun lähdetään valtiontaloutta taloutta vakauttamaan, se ei kestä Euroopan tasolla. Ja enemmänkin Euroopan budjetti, toisin, se ei voi toimia samalla tavalla kansallisbudjetti äh, vaikeana aikana. Se on investointibudjetti, se on, tekee kaikkea se, mitä kansalliset budjetit eivät pysty tekemään tässä taloustilanteessa. Ja toisekseen, kun puhutaan luottamuksesta Euroopan unionin suuntaan, tämä budjetti sillä on markoituksensa, äh, vipuvaikutuksensa, koska se antaa lisävaroja, jotka voivat houkutella investointeja, joka isävaltiossa 94 äh, äh, prosenttia budjetissa menee takaisin jäsenvaltioihin. Ja, olen, ja tämä taas liittyy investointiin. Heti kun lähdetään leikkaamaan Euroopan budjettia, se tarkoittaa moninkertaisia leikkauksia valtakunnallisella, kansallisella ja alueellisella ja valta, politiikan tasolla. Meidän täytyy tietää kun, tämä, kun puhumme budjetin koosta. Hyvin usein kuulemme hallituksilta, että kansalaiset eivät hyväksy korkeampaa Euroopan tason budjettia. Meidän täytyy muistuttaa heitä siitä, että meillä on sama meillä on samat äänestäjät ja kansalaiset odottavat Euroopan toimielimiltä ja kansallisista toimielimiltä, että äh, ne yhdessä ja saavat aikaan mekanismin, joka pystyy esittämään tilan toimia kriisistä pois pääsemiseksi ja jossa käytettäisiin kaikkia välineitä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla. Enkä minä vastata, vastusta kansallista linjaa. Meillä on yhteinen intressi. Me olemme toimineet Euroopan unionin kansalaisten puolesta. Ja jos jotkin hallitukset haluavat palata tähän peruskysymyksiin, tarvitsemmeko enemmän Eurooppaa, voimmeko tehdä paremmin Euroopan tasolla vai kansallisella tasolla, pystymmekö me asettamaan yhteisiä tavoitteita, pääsemään niihin, silloin me olemme niin silloin lähdetään tähän keskusteluun, jollei se ole kaikille hallitukselle selvä. No totta kai, tämä Böge puhuikin ja budjetin joustavuudesta. Tässä taloustilanteessa tämä ei ole mikään tekninen juttu, tämä joustavuus. Se on mahdollisuus todellakin saada resurssit käyttöön mahdollisimman tehokkaalla tavalla jotta voitaisiin päästä tavoitteisiin, joita me olemme asettaneet. Ja vielä muutama on prioriteeteista ja budjettisisällöstä. Meillä on perinteiset politiikat, mutta meidän täytyy varmistaa, että seuraavan seitsemän vuoden aikana Euroopan budjetti tukee kasvua, innovaatioita ja työpaikkojen luomista Eurooppaan. Ja tämä on se Euroopan budjetin funktio me olemme valmiita ottamaan mukaan kaikki ne ajatukset, jotka liittyvät parempaan rahankäyttöön, tehokkaampaan rahankäyttöön Euroopan tasolla, mutta me tarvitsemme tätä budjettia, jotta voimme luoda työpaikkoja ja voimme luoda kasvua erityisesti nuorille ja olemme luulleet usean otteeseen eh, myös komission puheenjohtajan puhuvan tästä kasvun ja työpaikkojen eh, visiosta. Sitten menettelytavoista haluan sanoa tässä täysistunnossa eh, sellainen asia, jonka olemme usein, sanoneet usein puheenjohtajamaille. Monivuotinen rahoituskehitys tähtää yhteispäätösmenettelyyn lähes 70 lakiperusta menettelyssä. Me emme halua nähdä, että neuvosto lähtee tekemään päätöksiä, jotka kuuluvat kuitenkin parlamentin toimivaltaan. Me haluamme pitää kiinni tästä, tästä oikeudesta, tästä mandaatista, kaikista niistä dokumenteista, jotka liittyvät tähän pakettiin, niin että me olemme kaikissa asioissa mukana päätöksenteossa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Kalfin. Teitä koskee samaa kuin mitä sanoi herra Bögellä. Seuraavaksi on vuorosta budjettivaliokunnan puheenjohtaja kollega Lamassyr. Kiitos puhemies ja kiitos näistä ystävällisistä sanoista, joita esititte meidän valtuuskunnalle. Hyvä. Komission edustajan neuvoston edustajat täydennykseksi esittelijöiden sanoihin haluaisin korostaa kahta avainkohtaa parlamentin kannalta. Ensinnäkin parlamentille ei tule sopimusta budjettikehyksistä monivuotisesta, jos ei päästä poliittiseen sopimukseen varojen varoihin kohdistusta uudistuksesta. Tämä uudistus perustuu siihen, että kyseenalaistetaan nämä korjaavat toimenpiteet, uudet omat varat ja uusi toteuttamisaikataulu tämä on nyt kuultu, tämä meidän perustamme. Kukaan demokraatti ei voi enää puolustaa nykyrahoitusjärjestelmää eurooppalaiselle budjetille. Jotkut maat hyötyvät vähennyksistä ja ne ovat epäoikeudenmukaisia ja silloin vain vahvistetaan entistä, entistä voimatasapainoasetelmaa. Tämä kaikki on jäänyt poliittisen keskustelun ulkopuolelle ja parlamentaarisen valvonnan ulkopuolelle. Ei kai kukaan tässä salissa läsnä oleva ole edustaa mitä toimielintä tahansa voi selittää äänestäjille, miten hänen kansallinen maksuosuus, mistä se muodostuu, millä perusteella se on laskettu. Nämä ovat vähän utopistisia haasteita tai aiheita, mutta nyt meidän täytyy kuitenkin, jotkut puolustavat nykyistä statukotilannetta ja komission täytyy kuitenkin kiittää joistakin kohtaa siitä, mutta valitettavasti todelliset neuvottelut reformuudistuksesta no, eivät ole vielä alkaneet. Meillä on paljon työtä edessä, jotta saamme kokonaisvaltaisen sopimuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä kuukauden kuluessa. Tämä on keskeinen avainkohta meidän parlamentillemme. Toinen avainkohta, josta haluaisin puhua, avainasia on budjettiyhtenäisyyden säilyttäminen. Viime viikon huippukokouksessa antoi Van Rompuylle mandaatin konkretisoida sitä ajatusta, että tässä lainaan sitä, että meillä olisi euroalueella budjettikapasiteettia tämä on joulukuun huippukokouksen työlistalla. Eli tällä ei kuitenkaan tule olemaan mitään yhteyttä budjetin, budjettineuvotteluihin. Minä haluan korostaa tätä. Meille tämä aihe tulee kokonaisvaltaisesti vaikuttamaan tämän päivän neuvotteluihin. Me puhumme ihan tarkalleen samoista asioista. Me puhumme samasta asioista, kun on kyse menoista ainakin tämän asian puolesta puhujat puhuvat lisäavun antamisesta jäsenvaltioille, jotka suorittavat tuskallisia toimenpiteitä budjettitilanteensa konsolidoimiseksi. Sitten on rahastot ja äh, Mm, globalisaatiorahasto. Puhutaan myös tulopuolesta. Jos tämä uuden rahaston tulot tulevat uudest, uusista kansallista maksuosuuksista, se tarkoittaa sitä, että ne maat, jotka rahoittavat tätä rahastoa, voivat ottaa tekosyyksi jäädyttää tai vähentää nykymaksuosuuksiaan budjetin, ny, ny, ny, nykybudjetissa. Sitten tulevat, tulevat kuvaan mukaan omat varat ja silloin se tarkoittaisi sitä, että ne vedettäisiin pois meidän yhteisön budjetistamme. Me puhumme kyllä samasta asiasta silloin, kun on kyse aikataulusta. Meille sanotaan, että sehän on ihan hyvä tulevaisuuden ajatus, älkää huolestuko. Totta kai ei, tämä nyt astu voimaan ensi vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä, mutta minä oletan, että kun velkakriisissä ollaan, niin Eurooppa-neuvosto ei kokoonnut sitä varten vain tekemäkseen, tehdäkseen päätöksiä, jotka toteutuisivat vuoden 2020 jälkeen. Eli meidän se seuraajien seuraajat toteuttaisivat näitä päätöksiä. Kyllä tässä täytyy puhua samasta aikataulusta. Sen takia minä sanon ihan selkein sanoin, Euroopan parlamentti ei voi antaa vihreätä valoa monivuotiselle rahoituskehykselle, jos ei se saa takeita siitä, että kaikki rahastot, joita ehkä tullaan luomaan, jotta voidaan vahvistaa eurooppalaista solidaarisuutta, integroidaan budjettiprosessiin. Tämä on keskeinen peru, periaate budjettiyhtenäisyydelle. Totta kai voi olla lisätalousarvioita, lisätaulukoita, voi olla aivan erityisrahoitusta joillekin politiikan aloille, mutta ei sitä voi hyväksyä, että yhteisön budjetti olisi pysähtynyt historialliseksi monumentiksi, jossa olisi tämä yhden prosentin symbolinen luku. Kaikki rahoitukset peräänkuluttavat uusia tarpeita, ne tarkoittavat hallitusten välistä yhteistyötä ja minä en voi hyväksyä sitä, että se jää parlamentin valvonnan ulkopuolelle. Kiitos. Kiitoksia, Alamassyr. Seuraavaksi neuvoston puolesta ministeri Mavro Jannis. Mr. President. Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvää huomenta kaikille. Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, talousarviovaliokunnan puheenjohtaja, komissaarit Lewandowski ja hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut osallistumaan tähän erittäin tärkeään keskusteluun Tiedämme kaikki, että asia on erittäin oleellinen. Meidän täytyy saada monivuotiset rahoituskehykset kuntoon. Meidän tulee saada aikaan hyvä paketti. Tämä antaa unionille toiminnan välineet ja keinot. Näin se voi toteuttaa politiikkaansa ja ohjelmiaan kyse ei ole ainoastaan nopeudesta, vaan meidän täytyy saada aikaan myös hyvä ja laadukas monivuotinen rahoituskehys. Tämä työskentely toteutuu yhteistyöllä. Olen erittäin kiitollinen Alain Lamassuurille ja esittelijät Rainer Bögelle ja Ivailo Kalfinille heidän suuresta sitoutuneisuudestaan tähän asiaan ja olen varma, että näin saavutamme tuloksen, jonka kaikki toimielimet voivat hyväksyä. Kypros on puheenjohtajakaudellaan antanut suurta painoarvoa sille, että tämä yhteistyö toimii, järjestämme säännöllisiä kokouksia ja näin teemme vastedeskin, kunnes meillä on hyvät monivuotiset rahoituskehykset koossa. Haluaisin kiittää myös Jean-Luc Deania ja herra Jensenia tästä budjetin tulo- ja menopuolen tasapainottamisehdotuksia ehdotuksista. Ja meillä on hyvä valmistelutyö tässä käynnissä ennen kuin valtioiden ja hallitusten päämiehet ottavat asiaan kantaa. Viime vuosien aikana Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin pyrkiessään tasapainottamaan talouksiaan ja taltuttamaan talous- ja rahoituskriisin. On tärkeää, että monivuotiset rahoituskehykset saadaan sellaisiksi, että Eurooppa pääsee ulos kriisistä kestävällä ja toimivalla tavalla. Euroopan unionin pitää toimia katalysaattorina kasvun <clears throat> ja työpaikkojen luomiseksi kaikkialla Euroopassa. Meidän täytyy osoittaa investointeja inhimilliseen ja aineelliseen pääomaan. Meidän täytyy saada aikaan sellainen budjetti, joka luo kilpailukykyä, talouskasvua, työpaikkoja ja kaikkea sitä, mitä peräänkuulutetaan Eurooppa 2020 strategiassa. Olemme hyvin tietoisia suurista rajoituksista, jotka työtämme ohjaavat. talouspoliittinen kurinalaisuus on yksi tällainen ja on selvää, että jäsenvaltioita vaaditaan tuomaan budjetti budjettinsa tasapainoon budjetti vajeista ja julkisesta velasta täytyy päästä eroon ja tällä tavoin voidaan saada aikaiseksi hyvät monivuotiset rahoituskehykset, jotka ovat tasapainoiset ja joustavat. Me olemme tehneet syyskuussa ehdotuksen yleisten asiain neuvostolle tästä negotiating boxista, neuvottelulaatikosta ja tästäkin on keskusteltu viime viikolla Luxemburgissa jo, ja tässä yhteydessä haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen tekemästä hyvästä työstä. Myöhemmin tällä viikolla aiomme toimittaa tarkistetun version Negotiating Box-asiakirjasta, ja tämä luo pohjaa sille yleiselle lähestymistavalle, jolla pyrimme saavuttamaan hyviä laadullisia ja määrällisiä uudistuksia ja keskittymään erityisesti näihin laadullisiin elementteihin budjetin käytön eri aloilla. Mitä omiin varoihin tulee, niin neuvoston puheenjohtajavaltio on eilen julkistanut epävirallisen asiakirjan keskustelun pohjaksi ja erityisesti tässä pyritään kiinnittämään huomiota tähän arkaluontoiseen korjaus- tai oikaisuasiaan asiat ovat käynnissä neuvostossa ja tällä hetkellä en voi ilmaista lopullista kantaamme siihen, kuinka tämä keskustelu nyt etenee omien varojen suhteen. Kypros on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että yhteistyössä parlamentin kanssa pystymme yhdessä saamaan aikaan hyvän neuvotteluratkaisun. Euroopan neuvoston pysyvä puheenjohtaja on kutsunut koolle erityisen Euroopan neuvoston marraskuun lopulle ja neuvoston pysyvä puheenjohtaja on sanonut, että hän voi tarvittaessa myös pitkittää tätä kokousta. Kypros on täysin tyytyväinen tähän menettelytapaan ja teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi hyvän Euroopan neuvoston epävirallisen kokouksen marraskuun lopulla. Herra puhemies, tästä väliaikaisesta mietinnöstä on syytä käydä perusteellista keskustelua. ja Tässä kiitän vielä Bögiä ja Kalfinia erinomaisesta työstään. Tästä keskustellaan ja myöhemmin äänestetään. Se on oikein hyvä. Tämä väliaikainen mietintö sisältää useita keskustelun arvoisia kohtia joista on syytä käydä perusteellista keskustelua. Sama koskee myös budjetin tulopuolta ja omien varojen menettelyä. Haluan kiittää tässä herra Jenseniä ja herra Deainia siitä, että he ovat tehneet erinomaista yhteistyöhön perustuvaa valmistelutyötä. Meillä on tällä hetkellä käynnissä erittäin hyvä yhteistyö puheenjohtaja Lama Suurin ja koko neuvottelutiimin kanssa täällä Euroopan parlamentissa. Toivoisin tämän hyvän hengen jatkuvan. Ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää teitä aivan henkilökohtaisesti, herra puhemies Martin Schulz. Te olette todella määrätietoisesti vieneet eteenpäin tätä hyvään yhteistyöhön perustuvaa neuvottelupohjaista ratkaisua. Ja se onkin entistä tärkeämpää, koska Euroopan unionin talousarvio on se kaikista tärkein väline, jolla me voimme luoda kasvua ja työpaikkoja kaikkialle Eurooppaan, luoda nuorillemme valoisan tulevaisuuden ja noudattaa tehtyjä sitoumuksia. Monivuotiset rahoituskehykset ovat Euroopan ensisijainen välinen. Tämä ei ole, väline. Tämä ei ole mikään Kyproksen lempilapsi, vaan tämä on yhteinen ponnistus, joka vaatii kaikkien asianosaisten tarmokasta yhteistyötä. Kun ajatellaan, että Euroopan unioni on saanut nyt Nobelin rauhanpalkinnonkin, se velvoittaa meitä osoittamaan kansalaisillemme, että me pystymme yhdessä tekemään hyvät monivuotiset rahoituskehykset ja että niiden avulla me teemme Euroopan unionista entistä toimivamman ja tehokkaamman ja relevantimman suhteessa kansalaisiin. Euroopan unioni on osa ratkaisua, ei ongelma, ja haluan luoda sellaisen tilanteen, että Euroopan unionin luottamus palautuu. Kiitoksia paljon herra Jannis. Seuraavaksi komission, komission varapuheenjohtaja Rasevtsovits. Kiitoksia paljon puhemies. Arvoisat ja parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluan kiittää siitä mahdollisuudesta, että voin nyt vastata Euroopan parlamentin väliaikaisraporttiin tästä monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Olemme samaa mieltä, että tämä ehdotus on varmastikin tärkein asia Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission agendalla meidän äh, tällä vaalikaudella koska päätös rahoituskehyksestä todellakin lähettää viestin ulko- muulle maailmalle, pystymmekö me toimittamaan Eurooppa 2020 tavoitteen, jos meillä on riittävästi resursseja yhteisen politiikamme rahoittamiseksi ja pystymmekö me kantamaan tärkeän roolimme kansainvälisellä näyttämällä. Me olemme kaikki tietoisia, että ensimmäistä kertaa monivuotinen rahoituskehys on neuvotteluissa uuden perussopimuksen pohjalta ja sekä Janus että minä olemme vahvasti tukeneet selkeää parlamentin roolia sen mandaatin täyttämisessä. Haluan todellakin kiittää Kyprosta ja, ja Tanskaa puheenjohtajamaina, että ne ovat luoneet todellakin hyvät äh, kehykset puitteet neuvottelulle parlamentin ja komission tiimejä varten. Aivan erityisesti haluan todeta, että Weberlainen keskustelu edellisessä yleistä asian neuvostossa oli hyvin tärkeä tässä suhteessa. Kuten te tiedätte, yleisten asian neuvosto on se paikka, jossa keskustellaan, ja keskustellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä yhdessä Janoksen kanssa. Me olemme puolustaneet komission ehdotusta, mutta myös olemme aktiivisesti halunneet parlamentin mukanaoloa kaikessa koko prosessissa. Olemme tutustuneet teidän väliaikaisraporttinne hyvin yksityiskohtaisesti ja ja me tuemme kovasti teidän lähtökohtaan, että tämä on investointibudjetti ja minä katson, että meidän täytyy toistaa tämä viesti tuon tuostakin, koska tämä on se viesti, jonka me joskus hukkaamme näissä neuvotteluissa ja keskusteluissa. Ja minusta meillä on vahvoja argumentteja meidän puolellamme, koska myös Euroopan neuvosto tunnustaa tämän äh, eu budjetin katalysaattorin roolin silloin, kun puhutaan kasvuun ja työpaikkoihin. <clears throat> Ja Haluan esittää vain muutaman kommentin tästä horisontaalista asioista ennen kuin annan puheenvuoroni kollegalle Janus Lewandowskille, joka sitten vastaa kaikkiin budjettikysymyksiin äh, komission puolella. Totta kai kysymys äh, äh, budjetin tasosta ja volyymista. Minä katson, että, että me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän ehdotuksen 1,08 prosenttia PKT odostaa kohtuullista budjettia, jolla pystytään tasapainottamaan yhteisen maatalouspolitiikan kohesion rahoitus ja mahdollistaa myös sen, että me pystymme pääsemään kasvuun EU 2020 strategian prioriteeteissa. Me arvostamme sitä parlamentin keskittymistä EUn rahankäytön laatuun, koska me haluamme päästä Euroopan rahoilla siihen, että laadullista kasvua saadaan aikaan ja että saadaan myös Euroopan lisäarvoa. Me haluamme lisätä tehokkuutta ja yksinkertaistusta tässä toiminnassa. Mitä taas tulee makrotalouden ehdollisuuteen, niin tässä komission, on, komission ehdotuksesta haluan todeta sen, että komission ehdotus on, ei ole saanut niin ristiriitaisia vastaviestiä, vaan pikemmin sitä voidaan, sillä voidaan optimoida kapasiteetin käyttöä. Tässä ei pyritä sanktioimaan äh, jäsenvaltioita, vaan siinä, silloin pikemminkin pitää varmistamaan, että, että rahalla voidaan puuttua äh, maakohtaisiin suosituksiin. Ja sitten erityistä kohdistajista, joihin puututaan tässä mietinnössä esimerkiksi hallinnon äh, varainkäytössä, minä tiedän, että 5 prosentin leikkaus henkilökunnasta 5 prosentin, viiden vuoden aikana on merkittävä toimi kriisiaikoina, ja se koskee kaikkia toimielimiä. Ja lopuksi eh, kysymys ajoituksesta. Minä tiedän, että useimmat meistä tässä salissa ovat vakuuttuneita siitä, että me tarvitsemme päätöstä ennen vuoden loppua, jotta voimme jatkaa eh, tehokkaan rahankäytön hengessä vuonna 2013-2014. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Setsovits. Seuraavaksi komissaari Lewandowski. President, honorable member. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät ministerit, haluaisin aloittaa tästä omien varojen asiasta. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että te olette antaneet suur, monia näkemyksiä tähän keskusteluun ja olette toimineet ripeästi. Ja haluaisin kiittää myös näistä mietinnöistä, päätöslauselman luonnoksista ja myös Alan Lamassuuria siitä, että hän on pyrkinyt ryhmässään parantamaan tätä omien varojen järjestelmää ja on tärkeää, että juuri tämä budjetin tulopuoli uudistetaan. Väliaikainen mietintö sisältää useita vahvoja viestejä budjetin yhtenäisyydestä. Yhtenäisyyttä voidaan tarkastella eri näkökulmista, mutta tärkeää on, että budjetin kohdalla yhtenäisyys tarkoittaa sitä, että tulo- ja menopuoli ovat täydentäviä luonteeltaan. Näiden tulisi vahvistaa toisiaan eikä seisoa toistensa tiellä. Me olemme huomanneet, että nykyjärjestelmässä on puutteita, jotka pitää korjata. Ehkä on tärkeää muistuttaa teitä siitä, että Euroopan komission tämänpäiväinen päätös pyrkii luomaan mahdollisuuden eriytettyyn etenemiseen rahoitusmarkkinaveron tuottojen suhteen. Ja tällä hetkellähän tämä menetelmä on hyvin byrokraattinen. Mitä tulee tähän tulopuolen asiaan ja kun puhutaan näistä kustannuksista ja me tarvitsemme avointa ja yksinkertaista järjestelmää omien varojen puolelle ja tulopuolelle. Ja me tarvitsemme myös avoimen järjestelmän, joka sallii vuosittaiset tarkistukset, joka on reilu kaikille ja avoin. Muutama sana vielä horisontaalisista kysymyksistä. Aloitan joustavuudesta. On selvää, että jos rajoituksiakin on, me tarvitsemme sitä enemmän joustavuutta. On tärkeää, että pidetään kiinni joustavuudesta, koska tulevaisuus näyttää epäselvältä ja joustavuutta tulee lisätä budjetti, budjetin yhteydessä ja tämä oli vahva viesti myös tästä väliaikaisesta mietinnöstä. Ja me tarvitsemme tiettyjä marginaaleja, jotta voidaan budjettia asianmukaisesti toteuttaa. Ja jos ajatellaan monivuotisia rahoituskehyksiä, esimerkiksi juuri tämä talouspoliittinen pelastussuunnitelma oli ylipäätään mahdollinen siksi, että marginaalit olivat käytössä. Ja meidän tulee oppia tehdyistä virheistä ja puut, olemassa olevista puutteista. Meidän täytyy miettiä, miten parhaalla mahdollisella tavalla tuodaan lisää joustavuutta uusiin rahoituskehyksiin 2014-2020. Mitä tulee näihin suurhankkeisiin, juuri GMES-hanke ja Galileo-hanke ovat hyvin tärkeitä, se on selvä ja yhtä merkityksellistä on taata näille hankkeille asianmukainen rahoitus. Olemme tästä samaa mieltä. Olemme samoilla linjoilla myös siitä ilokseni, että mitä tulee näihin äh, käyttämättömiin maksumäärärahoihin tai maksusitoumusmäärärahoihin, niin ainoa äh, todellinen ratkaisu näihin avoinna oleviin maksusitoumusmäärärahoihin ovat nimenomaan asianmukaiset vuosittaiset budjetit. Emme, meidän tulee pitää kiinni maksusitoumusmäärärahojen ennakoitavuudesta. Ja sitten tämä yksinkertaistamisvaade, joka tulee nykyään joka puolelta, ja meidän täytyy tähän haasteeseen vastata. Uudessa varainhoitoasetuksessa täytyy pitää kiinni tästä yksinkertaistamisvaateesta. Rouva Gresle oli tässä tiukka neuvottelukumppani, kun pyritään saamaan aikaan enemmän yksinkertaisuutta. Ja lopuksi toteaisin vielä, että ei tässä pyritä tietenkään tekemään tätä monipuol- liian monimutkaiseksi, mutta se on vaikea välttää, koska näitä sektorikohtaisia ohjelmia on 57, eli tietystä tasapainosta täytyy pitää kiinni. Ja tässä on hyvin hyvät toimijat nyt mukana tässä neuvotteluprosessissa ja uskon, että näillä eväillä saamme aikaiseksi hyvän äh, rahoituskehyksen tuleville vuosille, joka on ennakoitavissa ja samalla joustava. Kiitos. Kiitoksia herra komissaari Lewandowski. Nyt alkaa sitten keskustelu. Ja sitten kukin äh, valiokunnan edustaja saa aina minuutin puheenvuoron. Nyt yrittäkääpä sitten Älkää yrittäkö kuvata koko budjettisi minuutin aikana. Se ei kuitenkaan onnistu ja tulkita eivät kuitenkaan pysy perässä siinä. Ehkäpä te voisitte keskittyä tiettyihin kohtiin teidän oma, oman valiokuntanne puolesta. Tämä harjoitus alkaa kollega Giannakulla, joka on kokenut kollega ja hän puhuu varmasti lyhyesti. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitos puhemies. Monivuotinen rahoituskehys, kuten te varsin osuvasti sanoitte, tulee kestämään seitsemän vuoden ajan, mutta tällä hetkellä on pakko todeta, että näkymät eivät ole mitenkään kannustavat. Neuvosto pyytää leikkauksia, jotka todella ovat nykytilanteen vastaisia. Ja sen lisäksi ne ovat sen vastaisia, mitä me tarvitsemme päästäksemme pois kriisistä, koska tämä monivuotinen rahoituskehys voisi auttaa meitä pääsemään kriisistä, mitä taas tulee globaaliseen Eurooppaan. EU on ehdottanut korottavansa rahastojen varoja, koska tällä hetkellä nimenomaan ulkoisen avun korottamiseen, koska poliittinen tilanne voi muuttua päivä päivältä. Sen takia me todella luotamme tähän mahdollisuuteen, että EU tulee hyödyntämään niitä instrumentteja, joita sillä on käytössään, voidakseen puuttua asioiden kulkuun näissä maissa, jotka ovat demokraattisissa tiellä tai sitten ulkoiseen apuun, ulkoiseen puuttumiseen silloin, kun se on välttämätöntä. Meidän täytyy myös vahvistaa monivuotista rahoituskehystä. Korostamme, korostamme sitä, että kuitenkin, jos hyökätään kaikkia neuvoston tekemiä ehdotuksia vastaan, niin silloin hyökätään myös eurooppalaista kansalaista vastaan, jolla on paljon todellisia ongelmia tänä päivänä. Kiitoksia, Arvan Tsekandaku, herra Gerens, kehitysvaliokunta. Merci, monsieur le président. Kiitos, puhemies. Mm, jos, se, jos me haluamme elää vauraudessa, se ei onnistu, jos toiset elävät sillä välin kurjuudessa Meillä on tällä hetkellä todellinen kriisi, mitä tulee kehitysapuun, velkaantumiseen ja koko EU-budjettiin. Meidän kehitysvaliokuntamme on erittäin tietoinen nykytilanteesta ja vetoa jäsenvaltioiden hallituksiin vastustaakseen tiukasti sitä, että kehitysapua voitaisiin muuttaa, että se olisi muuttuva luku tulevan seitsemän vuoden kauden aikana. Sen takia meidän täytyy vahvistaa humanitaarista yhteistyötä. EU on kiistämättä ollut ensimmäinen toimija maailmassa ja ehkä kaikkien tehokkainkin. Mutta meidän täytyy myös edellyttää, että EU on luotettava kumppani, kun se haluaa olla ankkuroitunut tähän ja ö, haluaa auttaa niitä, jotka eivät vielä pääse ongelmista pois yksin. Sen takia, jos me haluamme keskustella tästä Agenda for Change ohjelmasta. Ensimmäinen yhteneväisyystesti tarkoittaa sitä, että me, mm, meidän täytyy ottaa huomioon ne haasteet, jotka odottavat meitä tulevan vuosikymmenen aikana. Sitten kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta herra Kamal. Thank you very much, Mr. President. So... Kiitos, arvoisa puhemies. No niin, Hallitukset kaikkialla EU:ssa joutuvat kiristämään vyötään, vähentää budjettivajetta, vähentää julkista velkaa. No tässä nyt näytetään menevän ihan toiseen suuntaan. Lisätään velkaa ja rokotetaan veronmaksajia vielä enemmän. Sen sijaan, että kiinnitettäisiin huomiota olemassa olevien varojen parempaan käyttöön. Me valiokunnassamme peräänkuulutamme varojen parempaa käyttöä, jotta pk-yritykset ja kaikki yritykset pääsevät paremmin maailman markkinoille, helpottaisi kaupankäyntiä. Haluamme auttaa myös kehittyvien maiden yrittäjiä äh, saavuttamaan EU-standardit, jotta ne voisivat tuoda tavaroitaan ja palveluitaan EU-hun ja toisinpäin. Ja ylipäätään meidän tulisi muistaa se, että varojen käyttö on ainoastaan yksi pieni osa kokonaiskuvaa. Meidän täytyy miettiä, miten päästään takaisin kasvuuralle. Kuinka moni suuryritys Euroopassa on perustettu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana? Missä ovat Euroopan Googlet ja Facebookit? Meidän tulisi yhtenäismarkkinoilla entistä enemmän työ, tukea yritystoimintaa ja tällä tavoin saavuttaa kasvua ja vaurautta. Kiitoksia, herra Kalva. Sitten talousalueen valvontavalikunnasta herra Mulder. Kiitos. Kiitos puhemies. Mitä tulee talousarvion valvontavaliokunnasta? Meille tärkeää on se, että varoja kulutetaan, käytetään hyvin Eli pitää antaa aina myönteinen vastuunvapaus, jos mahdollista. Toivomme, että marraskuussa, toivomme todella, että marraskuussa tällä kertaa tämä, tämä ei olisi kielteinen tämä vastuunvapaus, kun me olemme sitä mieltä, että keinot löytyvät kansallisista maista. Maiden täytyy olla vastuullisia kulutettujen varojen käytössä. Meidän täytyy, me olemme sitä mieltä, että kun me edustamme tätä budjetin valvontavaliokuntaa, meidän täytyy sitouttaa valtiot, jäsenvaltiot laatimaan näitä julkilausumia ja harjoittamaan valvontaa niihin valtioihin, jotka eivät itse, itse harjoita omaa valvontaa, eli käyttää tätä keppiä porkkana politiikkaa. Kiitoksia työllisyysvaliokunnassa peressä. Monsieur le Président. La... Kiitos puhemies. EUn e tukirakennelma on solidaarisuus. Se tähän mainittiin myös Nobelin rauhanpalkinnossa. Solidaarisuutta ei ole ilman budjettia, ilman rahaa, mutta me olemme huomanneet, että viime vuosien aikana kansalliset budjetit ovat no, kohonneet nopeammin kuin EU-budjetti, ja tänä päivänä jäsenvaltiot haluaisivat, että EU-budjetti vähenisi nopeammin kuin niiden omat kansalliset budjetit. Toisaalta puheenjohtaja Barroso pyytää, että sosiaalinen malli olisi meidän kilpailukykymme valttikortti, myyntivaltti, mutta tämä säästöpolitiikka, budjettikuripolitiikka on kontraproduktiivista. Nyt pyydetään rakenteellisia muutoksia, mutta ensimmäinen rakenteellinen muutos, joka pitäisi viedä eteenpäin, on inhimilliseen. Minä en pidä tästä käsitteestä inhimillinen pääoma. Siihen pitäisi sijoittaa, mutta on kyse meidän miesten ja naisten, meidän tekijöidemme laadukkuudesta. Me emme onnistu määrittelemään jotakin seinää, jos me haluamme vahvistaa jotakin yhteiskunnallisia kysymyksiä, jos meillä on 25 prosenttia sosiaalirahastosta vain käytettävissä. Me olemme lähteneet väärälle tielle, emmekä me EU-na pysty ottamaan vastaan niitä haasteita, jotka, meidän, jotka meillä on edellä, edessämme. Meidän pitää myös ottaa huomioon kaikki vähäosaisimmat kansalaiset Euroopassa. Kiitoksia, Ruberes. Sitten teollisuus tutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta kollega Herzog. Puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Nyt on kysymys siitä, että meidän politiikkamme täytyy muuttaa, meidän täytyy pitää, pitää yhtä köyttä. Ja tämä on äh, edellytys sille, että saadaan kasvua äh, aikaa. Meidän täytyy luoda rakenteita, joka vie taloutta eteenpäin. Me tarvitsemme yhtenäistä, yhtenäisiä sisämarkkinoita me tarvitsemme eh, huomatta oleellisia askelia, joiden avulla voimme luottaa, palauttaa luottamuksen EU-hun. Itrevaliokunnan jäsenenä haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on saada kasvua, kasvun investointeja. Me haluamme teollisuuspoliittisia toimia. Me emme voi hyväksyä sitä, että me sellaista politiikkaa, kun Galileo joutuu kannibalismin kohteeksi. Me tarvitsemme omia varoja. Minä äh, olen samaa mieltä komissaarin kanssa. Me tarvitsemme kosmo-ohjelmaa, me tarvitsemme Connecting Europe-verkkojen Eurooppaa. Me tarvitsemme työpaikkoja nuorille yrittä, yrityksille ja nuorille ihmisille. Minä katson, että tämä on suuri tappio koko finanssikriisissä, että me olemme hukanneet, menettäneet nuoren sukupolven. Meidän täytyy tehdä jotain Parahin komissaari, me tulemme tätä teistä, teitä tässä. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Herzog. Sitten samasta valiokunnasta Itrestä Rova Matias. Kiitos paljon puhemies. Minä olen tehnyt työstä kollegoiden kanssa ympäristövaliokunnasta, kun puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ei pidä unohtaa myöskään julkista terveydenhuoltoa ja ympäristöä tässä kriisitilanteessa, koska valitettavasti näin on asianlaita kun ajattelemme rahoitusta ja niitä ehdotuksia, joiden myötä halutaan vahvistaa julkista terveydenhuoltoa. Me haluamme 25, 25 prosentin korotusta ilmastopolitiikkaa. Me vaadimme myös, että mennään vieläkin pidemmälle ehdotuksessa, jossa puhutaan biodiversiteetistä ja luonnosta. Me vaadimme myös rahoitusta. Öö, öö, kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi, koska tässä on kyse testistä, johon EU joutuu. Onko se ymmärtänyt kriisin luonteen? Meidän pitää puhua linjauksista, poliittisista suuntauksista. Mitä meidän pitää tietää on se, oh, haluammeko me vielä tätä säästöpolitiikkaa vai solidaarisuutta, sanktiota vai yhteiskunnallista kehitystä. Tämä on tärkeää. Me elämme nyt poikkeusaikoja ja poikkeusaikoina ei voi jatkaa samoin säännöin samoin politiikoin. Ei ole kyse siitä, että ei ole kyse tämän jatkuvuudesta. Emme voi kyseenalaistaa eurooppalaista hanketta. Kiitoksia Rova Matias. Seuraavaksi liikennevaliokunnassa kollega Simpson. Kiitos arvoisa puhemies puhun valiokuntani puolesta ja puhemies teidän ohjeidenne mukaan keskityn kahteen oleelliseen kysymykseen. Ensiksi kasvun ja työpaikkojen luominen. Tämä on kulmakivi Euroopan elpymissuunnitelmalle ja Eurooppa 2020 strategian tavoitteille. Ja liikenne- ja infrastruktuurihankkeet ovat oleellinen osa kasvun ja työpaikkojen luomista. Toiseksi tämä komission ehdotus tästä Connecting Europe-välineestä on hyvä. Sillä tavoin voidaan vahvistaa kansalliset rajat ylittäviä infrastruktuuri- ja liikenneverkostoja. Olisi hyvä, että luotaisiin eurooppalaista lisäarvoa tähän liikenneinfrastruktuuriin kaikkialla Euroopassa ja tietysti myös pitää pitää kiinni hyvästä yhteistyöstä liikenneministereiden ja valtiovarainministerien välillä. Tämä ei aina toimi niin hyvin. Lopuksi toteaisin vielä, että komission ehdotus on meidän mielestämme oikein hyvä tältä osin. Kiitos edustaja Simpson. Edustaja Kovacep äh, aluekehitysvaliokunnasta. Госпожо Puhemies, arvoisat kollegat, aluekehitysvaliokunta katsoo, että kohesiopolitiikan puolustaminen, sen pitäisi pyhyä ainakin samalla tasolla kuin vuoden 2007-2013, joka on tavallaan vähimmäistaso ja siksi se on myös alimahdollinen raja, jonka alle parlamentti ei saisi mennä näissä tulevissa neuvotteluissa. Meidän pitäisi investoida niihin välineisiin, jotka myötä vaikuttavat kasvun aikaansaamiseen – ja alueiden kehittymiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Olemme kuulleet joka puolelta, me tarvitsemme enemmän Eurooppaa, mutta ei pitää olla, ei pitää olla tekopyhiä. Me, me tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja kuitenkin samanaikaisesti eräät jäsenvaltioiden johtajat ovat neuvottelemassa leikkauksista tähän yhteiseen Eurooppaan. Tämähän haittaa tavoitteisiin me ja pyydänkin kollegoita tukemaan monivuotista rahoituskehitystä koskeva Rova Jaakonsaari on tehnyt sinisen kortin kysymyksen pyynnön. Hyväksyttekö sen? Aluekehitysvaliokunnan edustajalta kysynyt ihan suoraan, että onko tämä merkittävä tappio

Uh, äh, en ole ihan varma, ymmärsinkö nyt kysymyksen, mutta mitä kohesiopolitiikkaan tulee, niin kyllähän se hyödyttää kaikkia. Siis tässä saadaan hyötyä myös kaikille edunsaajille. Minusta molemmat osapuolet tai kaikki osapuolet ovat edunsaajia. Jäsenvaltiot, jotka saavat tukea näistä solidaarisuusvälineistä, saavat siitä tukea ja maat, jotka antavat enemmän Euroopan budjettiin, myös saavat tukea näistä välineistä. Kyllä tämä on tasapuolista. Meidän täytyy esittää tämä asia siten, että veromaksajatkin ymmärtävät, että koheesiopolitiikassa ei ole voittajia ja häviäjiä, vaan koheesiopolitiikka hyödyttää kaikkia 500 miljoonaa Euroopan kansalaista. Toivon, että nyt vastasin tähän kysymykseen. No, on va avancer dans le débat. Meidän täytyy edetä keskustelussa. Anna puheenvuoron edustaja De Castrolle maatalousvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Presidente, commissario, onorevoli colleghi. La Commissione Agricoltura che mi onoro di presiedere è per la... Arvoisa maatalousvaliokuntaa minä johdan ja olen ollut mukana mietintöjen laatimisessa ja tässä on nyt puhuttu, että YMP-budjettia pitää jäädyttää. Näitä vaatimuksia tulee joka puolelta mutta ottamatta huomioon selkeä enemmistömme kantaa, niin näin on tehty. Ja antaisin herra Bögelle ja Kalfille täyden tukeni. He ovat tehneet erinomaisia ehdotuksia väliaikaisessa mietinnössään. Parlamentti voi varmasti seistä näiden esittelijöiden takana. Ja on hyvin vaikea perustella yhteisen maatalouspolitiikan myöhempiä leikkauksia. Jos näin tehdään, on vaikea sitä uudistaa. Maatalousvaliokunnan jäsenet ovat sanoneet, että maatalouspolitiikan uudistuksesta ei voida lopullisesti äänestää ennen kuin sen budjetti on selvä. Ja täytyy miettiä myös tulevaisuuden maatalouden vaatimuksia. Kiitos sen jälkeen edustaja Ferreira kalastusvaliokunnasta. E e- Kiitos puhemies. Tämä monivuotinen rahoituskehys edellyttää sitä, että meidän täytyy aika suhteellisesti vähentää menoja, kun ajattelemme voimassa olevaa kehystä. Emme saamme mitään taloudellista yhteiskunnallista kohesiota, jos tässä on liikaa erovaisuuksia. Jotkut ryhmät haluavat ehdottaa neuvostolle sitä, että tämä on kestämätön tilanne. Mitä tulee kalastukseen, tässä ehdotuksessa suunnitellaan, on ehdotettu kuuden lähes 680 miljoonan lisäystä, joka on noin 6 miljardin lisäystä, joka on noin 950 miljoonaa lisää verrattuna nykykehyksiin. Viime vuonna mm, varat olivat aina alhaisempia kuin mitä oli ennakoitu vuonna 2000 2013 mennessä. Eli siis rahoituskehys on riittämätön, ehdotus on vielä parempi, jos ajattelemme tulevaisuutta ja kohesiota, niin on suunniteltu näiden varojen suuntaamista muualle muihin tarkoituksiin ja mielestäni tämä on yksi riittävä syy, jotta tätä mietintö voitaisiin hyväksyä. Sen jälkeen edustaja Lokkekaard kulttuurivaliokunnasta. Som budbringer fra kulturudvalget er det blevet min vanskelige opgave midt i en... Jaa, kiitoksia puhemies. Tämä kulttuuri, kulttuuri on vaikeiden tehtävien edessä näiden, näinä säästöaikoina. Meidän pitäisi tukea jotakin, joka, tukee, joka liittyy nuorisoon, koulutukseen ja kulttuuriin. Ja onneksi meillä on tuon tuostakin me olemme pystyneet toteamaan, että komissio ja vastaava komissaari todellakin ovat tehneet kunnianhimoisia ehdotuksia ja me olemme tästä hyvin iloisia. Tässä on kysymys koulutuksesta, nuorisokysymyksistä ja urheilusta ja sellaisista sektoreista, jotka todellakin näinä säästöaikoina voisivat viedä asioita eteenpäin. Että meillä meitä, mutta haluaisin vedota nyt jäsenvaltioihin – jotka ovat esittäneet myönteisiä kantoja komission ehdotuksiin ja meidän esityksiimme, mutta valtiovarainministerit sitten sanovat, no, mehän varmasti joudumme odottamaan, miten nämä neuvottelut etenevät. Kiitos, edustaja Rodberent. Puhemies, kiitoksia hyvät kollegat. Neuvostossa ja jäsenmaissa on usein sellainen tunne, että ne ovat kuin varaani. Niillä on kaksijakoinen kieli. Ja tämä jäsenvaltio sanoo, että, että jäsenvaltiot ovat oikeastaan niin kuin kaksi henkilöä, jakautunut henkilö, siis, ja siellä esitetään tehtäviä, me tuemme prioriteettejamme, mutta samanaikaisesti jäsenvaltiot eivät halua EUlle mahdollisuuksia saada riittävästi henkilökuntaa, että tehtävät voidaan tehdä. Kun kuuntelen tästä kollegoita, maatalouspolitiikka, De Castro, kulttuuripolitiikka, tutkimus, ympäristöpolitiikka, sosiaalipolitiikka, aluekehitys, valtavan tärkeitä alueita ja kaikkien jäsenvaltioiden kannalta meidän omilla alueillamme mutta myös jäsenvaltiot. Mitä sitten jäsenvaltiot eivät tee, on se, että ne ottaisivat huomioon, että kuka sitten oikeastaan tekee tätä politiikkaa, kuka sitten käsittelee näitä hakemuksia, kuka huolehtii siitä, että projektit menevät eteenpäin ja raha virtaa. Meillä täytyy olla riittävästi henkilökuntaa ja sitten täytyy olla myös näiden täytyy olla riittävän päteviä työntekijöitä. Parasta, mitä me voisimme saada, että me olisi monikulttuurisia, monista Euroopan unionin maista tulevia ja maantieteellisellä tasapainolla ja mitä sitä haluaa Euroopan neuvosto ja jäsenvaltiot, ne haluavat säästää. No sitten viimeinen virke, ellei meillä ole hallinnollisia riittäviä puitteita, me emme pysty tekemään, toimimaan millään poliittisella sektorilla. Siksi vetoankin teihin neuvoston puheenjohtajat, että huolehtikaa siitä, että Euroopan komission ehdotus henkilökunnan ohjesäännöksi hyväksytään, että meillä on riittävät kehykset tämän työn tekemiseksi. Kiitos, Rova Rodberent. Rova Olmeier ei ole paikalla, joten Traskovski perussopimusvaliokunnasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Meidän täytyy pitää kiinni hyvästä tekemisen meiningistä ja saada aikataulut pidettyä, jotta voimme saada aikaan hyvät monivuotiset rahoituskehykset. Me emme voi saavuttaa voittoa kriisistä, me saa kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Meidän täytyy saada aikaan sellainen budjetti, joka vastaa meidän tavoitteitamme ja sitoumuksiamme. Ja sitten on vielä tämä toimielinten välinen kiistely. Meidän täytyy saada aikaiseksi yksi yhtenäinen budjetti, jolla voidaan varmistaa myös demokraattisen valvonnan toteutuminen. Kaikki kulut täytyy pitää sovittujen rajojen alapuolella, kuten Lamassuur sanoi, tässä ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen. Meidän täytyy vain saada aikaan hyvät rahoituskehykset. Me emme voi keskittyä tähän, jos meidän täytyy samaan aikaan ratkaista muita isoja ongelmia. Me emme saa antaa unionin pirstaloitua budjettikistojen takia. Kiitos, Rouva Zyber. Naisten oikeuksien valiokunnasta, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puhemies. Keskustelu, joka käytiin naisten oikeuksien valiokunnassa, me olimme kaikki samaa mieltä siitä, että nykyesitys tulevaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi ei painota tarpeeksi, kuinka tärkeää on kohottaa investointeja, jotta se olisi hyvään suuntaan menevä vastaus siinä mielessä, että tässä kriisissä oikeuksia poljetaan yhä rankemmin ja rahoitus suunnataan politiikkoihin, joka ei riittävästi puolusta naisten oikeuksia. Mitä me tarvitsemme? Tarvitsemme suurempaa mukaan tuloa näissä alueissa, kuten esimerkiksi Daphne-ohjelmassa, jos puhutaan tasa-arvosta, kansalaisuudesta – ja tässä on kyse eurooppalaisesta naisten oikeuksien instituutista, joka on tehnyt loistavaa työtä maaperällä tällä alalla. Jos ajattelemme naisten oikeuksia myös muillakin saroilla, mitä me haluamme, mitä komissio haluaa, haluaa vähentää rahoitusta vain antavan 0,3 prosenttia kohesio ja talous ja alueellisille suunnitelmia. Me haluaisimme kasvattaa monimuotoisuutta, koska nykypolitiikka on liian katastrofaalista jo tänä päivänä. Minä ehdotan, kuten äskenkin, että etenisimme, emmekä nyt ota sinistä korttia. Seuraavaksi annan ryhmille puheenvuoron. ensin aloittaa edustaja Karrika Poliedo EPP-puolueryhmästä. Kiitos paljon, rouva puhemies. Minä luulen, että on epäoikeudenmukaista, että meitä syytetään täällä parlamentissa siitä, että tässä keskustelussa ehdotetaan vain varojen kasvattamista. Me puhumme tässä myös menoista, mutta puhumme myös poliittisesti. Tämä on aivan syvää poliittista keskustelua, mitkä ovat katot näille menoille ja mitkä ovat poliittisia tavoitteita. Ja kun ajattelemme yhteisiä varoja EU:ssa, meidän pitää käyttää niitä sillä tavalla, että voimme rahoittaa poliittisia painopistealueita, joita jotka olemme itse itsellemme kirjanneet tässä europarlamentissa, kuten olemme myös laatineet omat tavoitteet tuleville vuosille. Mikä on keskeistä? Meidän täytyy, kes- ke- sehän, nämähän on hyvin keskitetty tässä 2020-strategiassa, kun puhumme kasvusta ja työllisyydestä. On ihan normaalia, että keskustelussa pohditaan, miten näitä painopistealueita uudelleen linjataan näissä uusissa varatilanteissa – kun on kyse syvää kriisiä läpikäyvästä Euroopasta rahoituskriisissä. Se on tällä hetkellä hyvin syvällä. Meidän täytyy pyr- eikä ole kyse siitä, että pyrimme tässä pysäyttämään, vain yhteisen instrumentin, jonka avulla voimme viedä päätöksen meidän prioriteetimme. Neuvosto tulee suorittamaan leikkauksia, mehän tiedämme sen. Ehdotus, jo, joka on tehty komissiolle, se on riittämätön. Sen takia me haluamme korostaa taas kerran ja sanoa neuvostolle ja komissiolle, että mikä on keskeistä se, että jos meillä tulee olemaan vähemmän rahoja, vähemmän varoja käytössämme, me tarvitsemme lisää joustavuutta mahdollisimman laajasti. Hyvin supistettu, kavennettu talousarvio, äh, talousarvio valitettavasti antaa tälle parlamentille parlamentille vain heikot mahdollisuudet sanoa kyllä jatkossa. Ja. Kiitos edustaja Garriga. Nyt rouva Toija sosialistipuolueryhmästä. Grammatica di un'istituzione. Dal bilancio si capisce cosa è, cosa... Talousarvio on eräänlainen tiekartta toimielimille siitä, mitä teemme nyt ja mitä teemme tulevaisuudessa. Ja nyt olemme menossa kohti hyvin ratkaisevia aikoja. Pitäisikö budjetin nyt olla rajoittava vai kannustava, jolla voitaisiin luoda kasvua, työpaikkoja, innovaatioita, investointeja, erityisesti nuoriin kohdistuvia? Meidän tulisi kaikki pitää mielessä se, kuten tässä nyt monet ovat jo sanoneet, että Eurooppa tänä päivänä voi tehdä sen, mitä jäsenvaltiot eivät voi tehdä, mitä tulee esimerkiksi aluepolitiikkaan ja alueiden väliseen yhtenäisyyteen, erityisesti heikommilla alueilla, jotka kärsivät suurista vaikeuksista. Alueelliset kiistat neuvostossa, jos ajatellaan edunsaajamaita ja maksajamaita, nämä voivat murentaa saavutetun hyvän edistyksen ja vaarantaa tulevaisuuden. Täytyy muistaa, että kyllähän myös maksajavaltiot saavat suurta hyötyä Euroopan yhtenäisyydestä, eri osien välisestä tasapainosta. Meidän tulee tietysti äh, tarkastella kaikkia näitä yksityiskohtia vielä huolellisesti ja vaatia valtioiden ja hallitusten päämiehiltä selkeitä ehdotuksia. Ja ei voida tietenkään suostua siihen, että budjettia leikattaisiin kautta linjan. Se ei johda mihinkään. Eurooppa perustuu myös solidaarisuuteen ja integraatioon. Eurooppa on epätäydellinen ja tällä hetkellä se kärsii. Meillä täytyy olla mahdollisuudet ja rohkeutta luoda kasvua ja työpaikkoja. Nyt olemme ajautuneet taantumaan. Käyttäkäämme budjettia hyväksemme ja autta, auttakaamme tällä tavoin Eurooppaa. Kiitos Rova Toija. Edustaja Jensen seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia puhemies. No, Alden äh, puolesta äh, joustavuuskäsite on hyvin tärkeä käsite mutta on kysymys siitä, että saadaan lisää omia varoja. Mehän eilen koke, havaitsimme ja myös tässä paperissa sanotaan kuitenkin, että on olemassa suuria vaikeuksia näiden omien varojen suhteen. Se on epäoikeudenmukainen järjestelmä, se on järjestelmä, joka täytyy muuttaa. Ja näin on tarkoituskin, mutta olen hieman huolissani et siitä, että Kypros puheenjohtajamaana on pitämässä kiinni sellaisesta, joka, josta pitäisi luopua. Meidän pitäisi kuitenkin budjetissa eh, puhua todellisista tarpeista, eikä vain ajatella sitä, että mitä voi virtaa takaisin jäsenvaltioihin. Mehän tietenkin halutaan säästää yhteisiä varoja tutkimuksessa, koska maataloutta pitää suojella. Ja tämä tulee tuon tuostakin esille, sillä valtiovarainministerit haluavat saada jotakin takaisin omaan kukkaroonsa, mutta on kuusi kohtaa näistä omista varoista. Näissä omissa varoissa on kysymys paremmasta järjestelmästä, joka pitäisi luoda ja ottaa käyttöön. Pyydänkin, että tämä kuusi kohtaa otetaan huomioon. Kiitos. Rouva Trypel seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, herra komissaari Levennowski, neuvoston edustaja. Ensinnäkin joudun toteamaan, että olen järkyttynyt Kyproksen edustajan puheesta, miten vähän eurooppalaista tulta siinä oli Kyllä en oikeastaan löydä sellaista, että te olisitte päättäväisesti tekemässä työtä tulevaisuuden Euroopan puolesta ja seuraavien monivuotisten rahoituskehityksen osalta. Me olemme kuitenkin kaikki yhdessä siinä tilanteessa Euroopassa yhtäältä tiedämme, että jäsenvaltioiden täytyy lujittaa taloutensa, mutta samanaikaisesti me pitää yhteisistä ja se on meidän yhteinen intressimme, että me saamme kasvuimpulssia kestävään kasvuun. Meidän täytyy taistella ilmastonmuutosta vastaan, meidän täytyy saada taloutemme vähiilisiä sille pohjalle. Meidän täytyy saada nuorille uusia mahdollisuuksia ja uutta toivoa myös e- Euroopan unionin projektiin mutta se ei toimi, jos budjettia äh, äh, kurita, kuristetaan sillä tavalla, niin kuin nyt nettomaksajat ehdottavat, ehdottavat, että se on väärä poliittinen signaali, sillä ei ole mitään, siinä ei mitään eurooppalaista henkeä. Miksi se on niin tärkeää, että saadaan omia varoja? Ennen kaikkea, että saataisiin finanssimarkkinoita öö, säänneltyä. No koska se on merkki oikeudenmukaisuudesta, koska pankkien täytyy kantaa oma vastuunsa, eikä voida hyväksyä sitä, että vain veronmaksajat ja pienet ja ihmiset joutuvat maksamaan kriisistä, vaan pankkien täytyy myös kantaa oma vastuunsa vastuunsa tästä tilanteesta. Ja ne kuitenkin spekuloivat finanssimarkkinoilla. Siksi transaktiovero on taloudellisesti ja poliittisesti tärkeä ja se on osa sosiaalista Eurooppaa. Sen täytyy myös näkyä Euroopan budjetista. Nyt herra Lewandowski on tehnyt tämän viisaan ehdotuksen, että meillä olisi kannustinjärjestelmä. No kyllä, jäsenvaltioiden pitäisi maksaa vähemmän bruttokansantuotteestaan silloin, jos ne ovat mukana transaktioverossa ja sitten osa kolmannes menee kansallisesti kansalliseen budjettiin ja kaksi kolmasosaa Euroopan budjettiin. Tämä olisi siis sellainen win-win tilanne jäsenvaltioille ja yhteiselle, Euroopan, äh, yhteiselle Euroopalle. Toivottavasti tässä neuvosto voisi liikkua myös tähän suuntaan. Viimeinen huomio. Tässä on puhuttu euro, äh, euroalueen budjetista äh, koko poliittisessa keskustelussa. Minä katson, että tämä on todellakin, on todellakin hyviä perusteita, että saataisiin lisää kannustinmalleja myös Euroopan budjetissa, mutta on kysymys tästä Euroopan budjetin jakamattomuudesta avoimuudesta. Me emme saa oike- valvontaoikeuksia, demokraattista valvontaa. Me emme voi ottaa demokraattista valvontaoikeutta pois budjetista, mitä sitten huippukokouksessa sitä mietitäänkin. Me voitte olla kuitenkin varmoja siinä, että me olemme tietoisia parlamentin oikeuksista ja me puolustamme niitä ja me toimimme, toimimme demokraattisen Euroopan puolesta myös budjetin tasolla. Kiitoksia. Merci, Madame Trippel. Kiitos, Rova Trypel. Edustaja Ashford, puolitoista minuuttia. Uh, President, I congratulate... Arvoisa puhemies, onnittelen mietinnön tekijöitä ja totean, että väliaikaisessa mietinnössä on paljon kannatettavaa. Haluan kuitenkin tuoda esille kolme asiaa. Ensiksi, mitä tulee talousarvion kokoon. On tärkeää, että budjettityössä otetaan huomioon jäsenvaltioissa koettavat vaikeat ajat. Ja tämä pitäisi budjetti jäädyttää yhteen prosenttiin bruttokansan tulosta. Ja mitä tulee sitten omien varojen kysymykseen, me olemme avoimia keskustelulle, mutta emme tue rahoitusmarkkinaveroa emmekä myöskään arvonlisäperusteista järjestelmää. Kolmanneksi, mitä tulee Britannian budjettipalautukseen. Tämähän on ainoastaan matemaattinen kysymys, ei tämä ole mitenkään tunnepitoinen poliittinen juttu. Ja lopuksi on hienoa, että kriisiä on pyritty kaikin tavoin ratkaisemaan Euroopassa, talouskriisiä siis, mutta kun otetaan huomioon, että resurssimme ovat todella rajalliset, eikö olisi aika kohdentaa uudelleen budjetin käyttöä. On selvää, että tulevaisuudessa meidän täytyy tehdä kipeitä ratkaisuja ja haluaisin korostaa sitä, että näiden tulisi perustua sille, että annetaan rahaa sinne, missä voidaan luoda todellista eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Edustaja Klyytte, kaksi minuuttia. Kiitoksia ensinnäkin. Lämpimät kiitokset kummallekin esittelijälle. Minusta mietintö on kaiken kaikkiaan hyvä parlamentin linjaus tässä kovassa kamppailussa parlamentin ja neuvoston välillä. Oman ryhmäni nimissä haluaisin ennen kaikkea todeta sen, että säästöpolitiikka viime vuosina on selvästikin epäonnistunut. Ne maat, jotka ovat säästöpolitiikan kurimuksessa, e, siellä on kasvu on heikentynyt, verotulot ovat vähentyneet, työttömyys ja köyhyys ovat lisääntyneet. Leikkaukset monivuotisessa rahoituskehyksessä merkitsisi tämän politiikan jatkamista ja kiveen hakkaamista, koska suuri osa Euroopan budjetista virtaa kuitenkin takaisin jäsenmaihin ja palvelee siellä talouden kehittämistä ja tutkimusta ja koulutusta. Siksi me leikkausten osa, osalta monivuotisia rahoituskehyksen leikkauksia me emme kannata. Haluan ottaa viitat mainita historiallisen esimerkin. Oma kotimaani toisen maailmansodan jälkeen oli yhtä syvässä kriisissä ja sitten 53 sitten tehtiin velkasopimuksia, jolloin ei pel- leikattu pelkästään velkoja, vaan silloin ihan määrätietoisesti Marshall-suunnitelman puitteissa saatiin selkeitä ja kasvuimpulseja aikaan. Ja tämä myötä vaikutti siihen, että Saksa pääsi eroon sodan jälkeisestä velkatilanteesta, kuten myös pystyy taloudellisesti kehittymään niin kuin se kehittyi. Siksi me katsomme, että me emme voi leikata, vaan meidän täytyy kehittää ja lisätä budjettia ja viedä sitä eteenpäin ja saada kasvulla kriisi voitettua. Haluan täytyy sitten tässä lopetella kohta. Haluan tukea sitä, mitä Triple sanoi omista varoista ja transaktioverosta. Me tuemme tätä linjaa ja me toivoisimme, jos parlamentti tässä kohdassa omien varojen osalta saisi läpi transaktioveron, koska se on tärkeä asia tälle parlamentille, jos voisimme tässä hieman enemmän sitoutua. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Morganti seuraavaksi. Kiitos puhemies. Tämä väliaikaismietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä antaa meillä, tarjoaa meille aika paljon ajatuksia, miten voidaan maltillistaa menoja, saada enemmän joustavuutta varojen käytössä kuitenkin keskeinen kohta on se, miten tämä kaikki rahoitetaan. Nykymekanismi ei ole kestävä ja pysyvä. Emme voi myöskään hyväksyä uusia korjauksia tai korvauksia joillekin jäsenvaltioille. Viimeiset kymmenen vuotta Italia on saanut negatiivista palautetta Pohjois-Italiassa on osa maata, joka hajoaa palasiksi ja meillä on myös muissakin maissa tämmöistä hajoamisprosessia. Yhdistys- ja kuningaskunnassa on toivottu korjauksia, jotka halutaan säilytettäviksi. Tämä ei ole kyllä kestävää. Olisi ehkä hyvä tehdä korjauksia, jotta voidaan korvata se, etelässä korjauksia, että voidaan korjata se, mitä pohjoisessa Italia kor- korjaa. Edustaja Hartong, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa Lewandowski. Me puhuimme eilen budjetista vuodelle 2013 ja nyt puhutaan rahoituskehyksistä sen jälkeen. Ja nythän Britannian pääministeri on jo uhannut veton käyttelyllä, käyttämisellä ja minä aion suostella tätä samaa Hollannin pääministerille. Tämä johtuu siitä, että ei voida tällä tavoin uhkailla kansallisia hallituksia ja parlamentteja. Kansalliset parlamentit kuitenkin viime kädessä päättävät, kuinka paljon Euroopan taskuissa on rahaa. Jos me haluamme saada stopin kaikille näille komiteoille ja virastoille, jotka eivät millään tavoin myötävaikuta kansallisten tavoitteiden saavuttamiseen, niin näin pitäisi nyt tehdä. Ja me emme ja me emme koskaan saa ottaa käyttöön mitään Euroopan laajuista verotusmenettelyä, kuten komissio on ehdottanut. Hollantilaisten pitäisi tehdä nyt niin kuin brititkin ja uhat, <clears throat> uhkailla näin. Kiitos. Edustaja Kalfin reflektă și accentuează prioritățile decise de... Kiitoksia. Bögen ja Kalfinin mietintö äh, muuttuu niihin prioriteetteihin, joita äh, äh, on käsitelty Lamassuori-mietinnössä. Tämä on tärkeä mietintö ratkottaessa nykyistä finanssi- ja taloudellista kriisiä. Me puhumme budjetista, joka, joka josta voidaan käyttää 95 prosenttisesti investointeihin jäsenvaltioissa kasvun ja työllisyyden luomiseksi, mutta säästötoimet ovat olleet tarpeellisia. Kuitenkin sitä olisi, olisi pitänyt tukea katalysaattorisilla toimilla, jotka vaikut, purisivat talouteen jäädyttämiset vuoden 2013 tasolle nykyisessä budjettissa eivät voi olla hyväksyttävissä kun me katso, tarkastelemme uutta monivuotista rahoituskehystä, rahoituskehystä, me voimme olla vain sitä mieltä, että sellaiset muutokset ovat mahdollisia, jossa, jossa korjataan omia varoja järjestelmää ja alvi, arvonlisäverojärjestelmää ja transaktio, transaktio, transaktiovero on yksi asia, jota voitaisiin ajatella kun tarkastelemme Euroopan parlamentin aloitteita, niin se strategia, joka on hyväksytty kommentryhmässä, antaa meille ehdotuksia, jotka alittavat parlamentin katon, ja sillä meidän täytyy sanoa ei. Me emme voi olla varmoja siitä, että adekvaatti määrä jäseniä äänestäisi neuvoston päätöstä vastaan. Silloin meidän täytyy ottaa huomioon se, että siellä saattaa olla tulla takapakkia EUlle, jos näin tapahtuisi. Ja tässä pitäisi soveltaa yhteispäätösmenettelyä. Kaikki parlamentin jäsenet pitäisi saada mukaan tähän prosessiin. Sen pitäisi olla omaa osa normaalia neuvotteluprosessia poliittisista asioista horisontaalisella tasolla ja me katsomme, että tämä tietysti johtaa muutoksiin jäsenvaltiossa. Kiitos. Edustaja Hauk, puolitoista minuuttia. Kiitos arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät kollegat. Kun puhutaan tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä, varojen käyttäminen ja ne, mitkä, mitä pitää sillä rahoittaa, niin se on varmasti kaikille ihan kaikki ovat siitä yksimielisiä, mutta tämä on vain kolikon toinen puoli. Toinen puoli käsittää omat varat. Omia varoja pitää kerätä. Eihän tämä mikään uusi asia sinänsä ole. Jo parikymmentä vuotta Euroopan unioni on vaatinut ja ottanut käyttöön avoimen ja tehokkaan omien varojen järjestelmän. Nyt voidaan kuitenkin ensimmäistä kertaa tehdä todellisia muutoksia. Jo kesäkuussa olemme mietintömme kautta vaatineet sellaista omien varojen järjestelmää, joka poistaa kaikki aikaisemmin sovitut alennukset ja että tässä tehdään täysin avointa yhteistyötä jäsenmaiden kanssa. Komissio on ottanut ainakin osittain nämä vaatimukset huomioon. Komissio on esittänyt uutta alvipohjaista järjestelmää ja rahoitusmarkkinaveron hyödyntämistä EU-budjettiin. Me tuemme tätä, vaikkakin tämä tarkoittaa vain 40 prosentin alennusta jäsenvaltioiden maksuosuuksiin. Ainakin tämä on askel oikeaan suuntaan. Euroopan unioni on saanut Nobelin rauhanpalkinnon osoituksena hyvästä työstä, mutta se myös velvoittaa meitä. Me voimme saavuttaa rauhaa ja tasapainoa myös sillä tavalla, että saamme aikaiseksi sellaisen omien varojen järjestelmän, joka vihdoin viimein päättää tämän jatkuvan kissanhännän vedon eh, edunsaajien ja maksajavaltioiden välillä. Ja keskittyen nimenomaan siihen, että Euroopan budjetilla luodaan eurooppalaista lisäarvoa, meidän tulisi päästä todella eroon tästä pikkusieluisesta kansallisesta riitelystä. Kiitos. Eh, edustaja Laion, yksi minuutti. Uh, uh, uh, Kiitos puhemies, komissaari. Minun brittikollegani sanoi sitä, mitä voin tukea tästä tämänpäiväisestä päätöslauselmasta. Se on, me tarvitsemme muutoksia omiin varoihin ja meidän pitää vähentää jäsenvaltioiden BKT-osuutta. Meidän pitäisi erityisesti siirtyä, muistaa tämä seuran varanhoitovuotena. Meidän, me tuomme myös ä, työpaikkojen kasvun luomista 2020 strategiassa. Me haluamme nähdä myös a, kunnollisen väliaikaisselvityksen vuonna 2017 tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta voisi tarkastella katto juurella, koska me kaikki toivomme kasvun ä, löytymistä ja eteenpäin menoa. Me emme voi hyväksyä sitä, mikä on budjetin taso, jäsenvaltiot ovat joutuneet tekemään leikkauksia terveydenhuoltoon ja koulutukseen ja palkat on jäädytetty ja tämä nyt alenemassa näin ollen ei, voida, ei ole perusteltua äh, tällaisia lisäyksiä EUn budjettiin. Ja Haluaisin minä haluaisin nähdä budjetin, joka paremmin he, äh, heijastelee niitä vaikeita aikoja, joita kansalliset valtiossa koetaan. Kuitenkin voimme hyväksyä vain pienemmän budjetin edellyttäen, että saamme enemmän joustavuutta jotta voimme toteuttaa pääprioriteettimme. Zimanski, Edustaja Zimanski, yksi minuutti. Myślę, że racje w tym sporze są e, dla nas dobrze znane. Kiitos, herra puhemies. Kaikki Nämä argumentit puolesta ja vastaan ovat tunnettuja ja kai tiedetään, että kansallisissa budjeteissa joudutaan tekemään leikkauksia ja sitten toisaalta sekin on perusteltua, että halutaan lisää varoja, koska sillä on vipuvaikutusta. vaikutusta mutta minä näen tämän asian vähän eri tavalla. Miten voi olla niin, että tässä talossa konservatiivit ja sosialistit vaativat suurempaa EUn budjettia, kun sitten monissa maissa, Itävallassa, Ruotsissa, Suomessa, jopa Saksassa ja Ranskassa joutuvat <clears throat> sitten, nämä maat ovat kuitenkin vaatineet EUn budjetin leikkaamista. Ja miten tässä voitaisiin nyt tässä talossa vaatia suurempaa budjettia sekä konservatiivien että sosialistien taholta ja tällä tavoin sitten olla kansallisia näkemyksiä vastaan. Jos näin nyt olisi, jos parlamentti tätä koko ajan peräänkuuluttaa, niin tässä voidaan jopa aiheuttaa hallaa Euroopan parlamentin maineelle, jos ollaan näin eri linjoilla jäsenvaltioiden kanssa, ja tämä saattaa olla haitallista. Edustaja Andreasen. Puhemies, tässä unohtuu investointi ja joustavuus. Voiko kukaan edustaa, edustaja väittää, että lis, veronmaksajien varat, varojen käyttö Lissabonin sopimukseen tässä olisi vienyt eteenpäin? Katsotaan näyttöä. 2007 EUn työttömyysaste oli 7,3 prosenttia. Tänään se on 10,5 prosenttia Espanjassa, joka on yksi suurimpia kohesivaroja vastaanottajista viime vuosina, niin työttömyysluku on tänä päivänä 25 prosenttia. BKT Euroopan unionissa on, on laskenut. Meidän pitää, emme saa myöskään unohtaa, että tilintarkastustuomioistuin ei ole annettu EUn rahojen käytöllä äh, vihreätä valoa kymmenelle vuodelle monivuotinen rahoituskehys on rakentunut huonojen projekt, epäonnistuneiden projektien varaan ja 2020 näyttää vain lisäävän näitä epäonnistuneita projekteja. Työllisyys tulee uudesta teollisuudesta ja uutta te- uusi teollisuus vaatii pääomaa, joustavuutta ja vähemmän byrokratiaa. Mikään, mitään näistä ei ole tullut Euroopan unionista. Monivuotinen rahoituskehys täytyy, sitä täytyy leikata ei melkein tarvitse transaktioveroa, joka vain lisää haaskausta. Kiitos edustaja Van der Stop. Voorzitter, het is een godspe dat Rouva puhemies, Euroopan komissio öö, kuuluttaa jo 10 miljardin vajetta ja se haluaa lisää, lisätä myös Alankomaiden budjettivajetta. Komissio ei itse edes noudata omia öö, budjettilinjauksiaan. Eihän komissio voi itse ylittää omia budjettilinjauksiaan linjojaan. Tässä on kyse huonosta hallinnosta. Ei ole kyse siitä, että jäsenvaltiot hallinnoisivat huomasti omia talousarvioitaan. Kyllä komission pitäisi hävetä. Alankomaissa hallitus pyrkii toimimaan siten, että voitaisiin tehdä lisäsäästöjä. Komissio kuitenkin pyytää vain lisää rahaa keskustelu monivuotisesta rahoituskehyksestä on turhaa, jos komissio ei noudata omia sitoumuksiaan eikä omia sopimuksiaan. Tämä tekopyhä asenne komissiolta on aivan kestämätöntä ja sen takia minä toivon, että tässä useat jäsenvaltiot käyttävät etuoikeuttamaan. Ja tämän jälkeen Rova Hybner. Kiitos. Haluaisin tuoda esille neljä riskiä, jotka liittyvät neuvotteluihin monivuotisiin rahoituskehyksistä. Ensiksi se, että päätöksiä ei tehdä vielä marraskuussa. Jos näin ei tehdä, niin miten tämä sitten voisi lisätä Euroopan kansalaisten luottamusta EUn budjettiin, että se todella loisi kasvua ja työpaikkoja? Meidän täytyy todella tehdä selväksi jäsenmaille se, että jos ne käyttävät veto-oikeuttaan, niin perussopimus antaa meille mahdollisuuden viedä tätä asiaa eteenpäin. Meidän täytyy pitää huolta aikataulusta. Toiseksi nämä oikaisut on selvää, että ne ovat välttämättömiä prosessille ja tällä hetkellä nyt puhutaan budjetin menopuolesta ja täytyy muistaa, että näitä korjauksia pitää tehdä, niitä pitää olla vähän, niiden pitää olla avoimia ja niiden pitää olla väliaikaisia ja tällä tavoin pitäisi vähentää myös vähem näitä kansallisia poikkeuksia, mutta näistä ei pidä ruveta riitelemään marraskuussa. Ja arvonlisäverojärjestelmään perustuva järjestelmä ei välttämättä toimi. Tämä saattaisi johtaa siihen, että bruttokansantulo on suurempi mm, elementti ja tätä ei välttämättä voida tällä hetkellä ottaa vastaan. Ja sitten kohesiopolitiikasta sanoisin vielä sen verran, että kohesiopolitiikan päätavoitteesta tulee pitää kiinni, investoida työpaikkoihin, vähentää alueiden välisiä eroja ja tämä tarkoittaa sitä, että nämä kriteerit pitäisi säilyttää sellaisina kuin Berliinissä sovittiin. No, Kiitos Rova Hybner. Nyt siirrymme Catch the Eye-osioon niin annan puheenvuoron edustaja Nikoleskulle ensimmäiseksi. Mulțumesc, domnul președinte. Am cerut să iau uh, cuvântul uh, Kiitos puhemies. Halusin nyt käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa, joka on tukeakseni tarkistusta 72, jota, joka on saanut laajan tuen, joka viittaa suoriin maksuihin maataloudessa. Ja ajatuksena on, että pitäisi saada su, suorat maksut jäsenvaltioissa siten, että nämä että me, me haluamme oikeudenmukaisen tilanteen, tilanteen suoriin maatalousmaksuihin, ja tämä on sellainen ajatus, joka mielestämme on validi myös tulevaisuudessa. Tämän päivän päätöslausumassa parlamentti antaa todellisen mandaatin neuvosto, neuvoston neuvottelijoille, ja tämä tämä mandaatti ei ole täydellinen, ellei se saa kunnollista tukea. Kiitos. Rouva, edustaja Tabaski seuraavaksi. Madame la Présidente. Kiitos, puhemies. Kollega Jutta Hauk on aivan oikeassa. Ja tässä nyt, jos Nobelin komitea olisi täällä paikalla, emme ehkä koskaan olisi saaneet Nobel-palkintoa, jos ajatellaan tätä kiistelyä nettomaksajien ja nettosaajien välillä. Ja näitä jännitteitä on ollut maksajien ja saajien välillä, ja komission jäsen on todennut, että budjet budjetti, budjetissa puhutaan tietysti tulo- ja melopuolesta, mutta kun ajatellaan sitten tulevaisuuden kohesio ja aluepolitiikkaa, niin se näyttää synkältä. Jos ajatellaan kohesiota jopa yksittäisten jäsenvaltioiden välillä, se on heikkenemässä. Ja tässä kohesio- ja aluepolitiikkaan voidaan tietysti osoittaa paljon varoja, mutta toimiiko se esimerkiksi Unkari? Unkarissa toiminta ei ole suunniteltu hyvin, mitään tutkimuksia ei tehty ja 30 prosenttia kohesiovaroistamme saatetaan menettää. Edustaja Vlasak, olkaa hyvä. Pani Dámy a pánové, jedním z klíčových bodů vyjednávání... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, yksi keskeinen asia näissä neuvotteluissa monivuotisesta rahoituskehyksestä on sopimus resurssien jakamisesta. Minusta tämä metodologia, jota on käytetty vuodesta 1999 laskettaessa tätä jakosuhdetta jäsenvaltioiden kesken, on oikein hyvä kompromissi todellakin. Siksi on aika huolestuttavaa nähdä tässä keskustelussa että, että tämä taso on mennyt alemmaksi BKT osalta. haluaisin vedota nyt Kyproksen puheenjohtajana, että edettäisiin, estettäisiin tämän tyyppiset muutokset, jotka johtaisivat varojen rajoittamisen vähiten kehittyneillä alueilla. Me tarvitsemme Euroopan solidaarisuutta, siitä täytyy keskittää nämä varat niitä, tai veritin tarvitseville alueille. Eli. Kiitos, edustaja Kelly. I think this morning's debate could... Tämän aamun keskustelu voidaan vetää yhteen. Se on sekä vetoomus että haaste Eurooppa-neuvostolle. Ensiksi vetoomus siitä, että MMF, MFF saadaan pakettiin vuoden loppuun mennessä ja sitten äh, esittelijä Bögelle sanoisin, että jos vähennyksiä halutaan, niin niitä pitää sitten perustella. Ja missä niitä halutaan? Yhteisessä maatalouspolitiikassa, kohesiorahastossa vai Eurooppa 2020 tavoitteissa? Tässä tulisi pitää mielessä, että e n pitää luoda lisäarvoa. Jos sitä ei luoda, niin se ei johda mihinkään. Tämä saattaa kuitenkin olla hyvin vaikeaa. Toiseksi tämän aamun keskustelua leimaa myös tämä keskustelu omista varoista. Ja ne maat, jotka aikovat käyttää rahoitusmarkkinaveroa osana tiivistettyä yhteistyötä, niin hyvä niin, mutta siihen pitäisi saada kaikki maat mukaan, koska tämä vähentäisi kiistoja tulevaisuudessa. Kiitos. Edustaja Alves. Kiitos. Minä en ymmärrä, mitä neuvosto voi sanoa, että sen prioriteetti on aina älykäs, osallistava, kestävä kasvu, jos kuitenkin myöntää, että kokonaistulotasoa pitää korjata ja että puheenjohtajan sitä mieltä, että pitää myös jossain kohtaa vähentää menoja leikata. Tässä on kyse Lissabonin strategiasta, jonka mukaan talouden pitäisi olla dynaamisempaa ja kilpailukykyisempää jo vuonna 2010. Mutta kyllähän me voidaan nyt nähdä, että mitä vuosi 2010 toi tullessaan. Voisimme unohtaa myös tämän 2020 strategiaa. Kyllä nämä ovat kaikki vähän turhaa puhetta. 75 prosenttia pitäisi olla se luku, eikä, ja 15 prosenttia pitäisi suunnata tutkimukseen, tuotekehitykseen, innovaatioon. Meidän pitää tajuta, kuinka monet ihmiset ovat putoamassa köyhyysrajan alapuolelle. Ei tässä puhuta budjetista, jossa puhuttaisiin menoista, vaan investoivasta talousarviosta. Se on välttämätöntä myös kansallisella tasolla. tämän Euroopan unionin kulmakivi, jäsenvaltiot, jäsenvaltiot, siellä luodaan äh, arvoa, siellä äh, rakennetaan Euroopan unionia. Ainoastaan jäsenvaltioissa ja kansallisissa parlamenteissa voidaan äh, sanoa, että kuinka paljon ravaroja kerätään kansalaisilta ja kuinka paljon niistä ohjataan Euroopan unionille. Tällainen näinä aikoina, jolloin kaikkien jäsenvaltioiden kansalaiset ovat puristuksissa, niin silloin pitäisi unionissa myös uudelleen arvioida prioriteetit ja, ja modifioida ne taloudellisten realiteettien pohjalta. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy etsiä malleja, jossa varat ohjataan uudelleen ja meidän pitää estää näiden varojen väärinkäyttö sellaisiin projekteihin, jotka eivät tuo mitään lisäarvoa Euroopan kehittyville alueille jotka eivät tuo mitään talouskasvua. Kiitos. Merci. La parole... Kiitos. Edustaja Sikirski, olkaa hyvä. Proponowany wieloletni budżet jest skromny. Kiitos, herra rouva puhemies ja tämä mietintö, väliaikainen mietintö on kiinnostava. Nyt kun elämme kriisiaikoja, pitää säästää, niin se pitää ottaa kaikessa toiminnassa huomioon. Ja on jo olemassa 12 prosentin leikkauspyrkimys. Se ei vastaa välttämättä tavoitteita ja Tässä pitää huolellisesti perustellen monivuotisia rahoituskehyksiä suunnitella ja tässä pitää ottaa käyttöön asianmukainen laskentaperusta. Nykyinen ei ole enää riittävä, se on vanhentunut. Ja sitten talousarvio arviossa täytyy ottaa huomioon koheesiokriteerit. Tämä toinen pilari tukee ennen kaikkea maaseutualueita, mutta ei maanviljelijöitä. Jos näitä pilareita yhdistettäisiin, se voisi olla ratkaisu. Edustaja Kleva. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Madame Kleva. Oui, merci. <laughs> Rova Kleva. Pred nami leži izredno pomemben dokument, verjetno en tistih z največjo politično težo prihodnih sedmih letih. Kiitos, rouva puhemies. Tämä ei ole Tämä on hyödyllistä. Ei täällä kyse siitä, että tämä olisi tärkein uudistus seitsemälle vuodelle. Meidän täytyy hyödyntää tilannetta välittääksemme hyvin selkeän viestin neuvostolle ja komissiolle näinä ai- kriisiaikoina. Budjetin pitää olla riittävä ja kattava, jotta voimme todella saavuttaa kasvun ja yhteistyön kohesion. Sen pitää olla instrumentti, jonka voidaan koordinoida tavoitteita EU on itselleen tavoittanut, jotta se voi todella toteuttaa investointisuunnitelmat. Päinvastaisessa tilanteessa ei voida viedä loppuun kansallisia uudistusohjelmia, jotka joita tänä päivänä toteutetaan useissa jäsenvaltioissa. Kiitos edustaja Vlasakille ja muille kollegoille siitä, että ovat korostaneet vähemmän kehittyneiden alueiden merkitystä, nimenomaan itä-eurooppalaisten alueiden roolia, joita löytyy paljon Sloveniassa, jotta ne eivät joutuisi epäedullisempaan asemaan. Meidän täytyy ottaa huomioon myös ja rahastojen käyttö tässä. Edustaja Papa Nikolou. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Kiitos, rouva puhemies. Me olemme monet sitä mieltä, että tämä monivuotinen rahoituskehys on keskeinen tekijä tulevalle ajanjaksolle ohjelmoinnissa. Kaikkihan ovat sitä jo täällä toistaneet, on paljon työttömyyttä, taantumaa ja hyvin hidasta kehitystä. Kaikilla meillä on omat välttämättömyytemme. Meidän täytyy myös pystyä jakamaan rahastoja. Hyvin puhun tässä aluekehitysrahastosta ja kohesiorahastosta, jos täällä on komission ja neuvoston edustajat. Toivon, että he antavat minulle vastauksia tyydyttäviä vastauksia. Meidän täytyy ottaa huu nykytilanne alueilla ja myös ottaa huomioon tilanne per capita vuonna 2011 esimerkiksi. Meidän täytyy muistaa, että eh, tulojen jakauma on ollut epäoikeudenmukausta. Se on ollut hyvin epätasa-arvoista, ainakin Kreikassa, jos ajattelemme tätä no, taantumaa lukua Kreikassa, se on ollut huikea. Joten olkaa hyvä, olkaa hyvä, vastakaa minulle, miten tätä teemaa tullaan tutkimaan lähivuosina. Rouva Mäkinäs. Kiitos rouva puhemies. Minä uskon yhä enemmän siihen, että Euroopan parlamentin pitää olla eurooppalainen parlamentti, ei ö, yhteenliittymä jäsenmaiden parlamenteista. Ja siksi tämä väliaikainen mietintö Bögeltä ja Kalfinilta todellakin luota tällaista eurooppalaista ulottuvuutta. Liian kauan on väännetty kättä maksajavaltioiden ja edunsaajavaltioiden välillä. Näin ei pidä käsitellä budjettikysymyksiä. Ymmärrämme jäsenvaltioiden ongelmat, mutta meidän täytyy vaatia, että EUn budjetti on Euroopan kansalaisille tehty budjetti, joka luo kasvua ja työpaikkoja. Maatalousvaliokunnan puheenjohtaja on tuonut esiin hyviä näkemyksiä. Haluaisin myös korostaa kollegoille sitä, että vaadimme, että rahan käytöllä helpotetaan maanviljelijöiden asemaa Euroopassa. Olemme kuulleet uusien jäsenvaltioiden kollegoiden näkemyksiä siitä, että he ovat kokevat jääneensä jääneensä huonosti kohdelluiksi. Täytyy pitää huolta tästä eurooppalaisesta ulottuvuudesta. Kiitos, edustaja Odi. Monsieur le Président. Rouva puhemies, edustajan komission meidän pitää päästä sopuun, muuten koko kansainvälinen yhteisö pitää meitä pilkkanaan sitä, mitä on jäljessä pienestä budjetista valitettavasti. Tämä sopimuksen pääsy on vaikeaa. Meidän täytyy kuitenkin olla tämmöinen tarkistusklausuli vuodelle 2017. 2017 tuolloin jäsenvaltiolla on ollut mahdollisuus ratifioida tämän vakaan taloushallinnon sopimus. Tällöin voisimme myös olla paremmassa tilanteessa valtionvelkatilanteen suhteen. Tuolloin 2017 meillä on uusi parlamentti, uusi komissio ja neuvoston uusi puheenjohtaja. Jos me emme pääse sopuun, niin keskustellaan nyt poli- poliittisesti meidän kaikista aiheistamme ja minä puhun tästä tarkistuslausekkeesta, jonka myötä tämä poliittinen keskustelu voi saada parempia näkymiä, joka vastaa myös eurooppalaisia kunnianhimoisia tavoitteita, joihin me kaikki pyrimme pääsemään. Kiitos edustaja Mankka. Arvoisa rouva puhemies, joissakin jäsenvaltioissa mitään investointeja ei tehtäisi ilman kohesirahastoja. Ja kohesirahasto on erittäin tärkeä väline kriisin taltuttamisessa, mutta kohesiopolitiikka ei kohdistu ainoastaan kaikkiin köyhiin jäsenvaltioihin, arvoisa puhemies, vaan se hyödyttää myös rikkaita jäsenmaita, jotka tuottavat tavaroita ja palveluita ja osaamista. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 15 jäsenmaan johtajat, nämä kohesion ystävät, jotka kokoontuivat Bratislavaan syyskuussa, juuri tätä näkökulmaa korostivat. Kohesiopolitiikka on tärkeä investointiväline useissa jäsenmaissa. Jos koheesiopolitiikasta leikataan, niin emme voi saavuttaa tavoitteitamme, jotka neuvosto on vastikään hyväksynyt päätelmissään, emmekä myöskään pääse Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Bratislavan osallistujat totesivat, että koheesiopolitiikasta ei saa leikata, ja uskon, että tämä uskotaan nyt tässäkin piirissä. Kiitos, Rova Mazekovic. Pri finančnem okviru... Kiitoksia, puhemies. Et 2014-2020 e, monivuotinen rahoituskehys, meidän tarvitsee tietää, että silloin kun tehdään pikaisia päätöksiä, niin se on erittäin tärkeää, koska elämme kriisin oloissa ja koska me, me vain aprikoimme, mitä me aiomme tehdä ja mitä me aiomme investoida Tämä rahoituskehys antaa vastaukset, vastaukset juuri näihin kysymyksiin. Meidän täytyy olla paremmin tietoisia siitä, että Eurooppa on ainutkertainen silloin, kun puhutaan alueiden kehittämisestä ja maaseudun kehittämisestä ja kaupunkien kehittämisestä. Ja siksi kohesion hengessä meidän täytyy säilyttää tässä myönteinen trendi, mikä on kulut voimassa. Kiitos, edustaja Bankki. Arvoisa rouva puhemies, arvoisat komission jäsenet ja hyvät kollegat, haluaisin puhua liikunnan merkityksestä ja on tärkeää, että seuraavissa budjettineuvotteluissa otetaan huomioon myös urheilu ja liikunta. Me olemme tehneet tähän liittyvän ehdotuksen ja toivon, että täysistunto antaa sille tukensa. Liikunnalla on erittäin tärkeä rooli. Se on rentouttavaa, se edistää terveyttä ja luo hyvää oloa. Minä haluaisin herra Toboille vastata äh, tästä Unkarin budjettitilanteesta, niin olisihan hyvä, jos puhuttaisiin asioista avoimesti ja sitten myös komissiolle ja neuvostolle pitäisi selväsanaisesti sanoa, mitä Unkari tarvitsee päästäkseen talouskriisistä ylös. Mehän olemme vuonna 2011 saavuttaneet hyvän budjetin, ylijäämäisen budjetin eurosta. Tämän voi osoittaa, mutta, mutta eikö tätä olisi pitänyt ottaa huomioon paremmin? Edustaja Olbricht debata wskazuje że zdecydowana większość parlamentu europejskiego puhemies keskustelu osoittaa selkeästi euroopan parlamentin selkeä enemmistö on sellaisen budjetin kannalla, joka on, suhtautuu oikein Euroopan unionin tavoitteisiin. Me olemme kaikki tietoisia tästä kriisistä ja säästämisen välttämättömyydestä, mutta mutta silloin kun on kysymys vain siitä, että saadaan äänestäjien tuki ja te lähdetään tekemään keinotekoisia leikkauksia talousarvioon ja, ja lähdetään sellaisen, se ei johda mihinkään. Se johtaa ainoastaan siihen, että tavoitteisiin ei päästä, mutta toisaalta se johtaa myös budjettivaikeuksiin. Haluaisinkin pyytää, että komissio tarkemmin tarkastelee tätä budjettia ja ottaa huomioon sen, että tällainen ei tavoitteisiin päästä. Viimeinen puhuja edustaja Mikolasic. Mikolasic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 Um, viacročný finančný rámec musí odzrkadľovať politickú... Arvoisa puhemies, eh, monivuotiset rahoituskehykset joutuvat heijastelemaan poliittista todellisuutta ja ottamaan huomioon Euroopan 2020 strategian. Ja tässä pitää myös ottaa huomioon Euroopan kansalaisten odotukset. Euroopan unionin budjetin pitäisi olla hyvin perusteltu, sen pitäisi olla kasvu suuntautunut, jotta pääsisimme vihdoin ylös tästä talouskriisistä ja että unionissa saataisiin taas kansalaisten hyvinvointi jaloilleen ja se voisi vahvistaa asemaansa maailman markkinoilla. Kaikki nämä toimenpiteet vaativat tietysti rahaa ja tätä rahaa ei pidä leikata, sitä ei, budjettia ei saa leikata verrattuna edelliseen ohjelmointikauteen. Päinvastoin koheesiopolitiikkaan pitäisi pikemminkin osoittaa enemmän varoja, koska se luo todellista eurooppalaista lisäarvoa. Kiitos. Ja nyt olemme päättäneet Catch kierroksen ja annan puheenvuoron komission edustajalle. Mrs. President. Puhemies, hyvät kollegat, kiitän kommenteista. Tällaista monivuotista rahoituskehysnäkymää ei ole ilman Euroopan parlamenttia. Se on selvää, että ilman parlamentin hyväksymistä ja ilman teidän päätöstänne niin on, äh, se, on, äh, se on tärkeä asia ja sen pitäisi auttaa meitä tässä, näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tämä on myös merkki myös oikeasta toimielinten yhteistyöstä, jossa to, jokainen toimielin on tärkeässä osassa mukaan lukien kansalliset parlamentit, varsinkin omissa varoissa ja verotuksessa. Mitään verotusta, ei tehdä ilman tätä. Ja tämä on vastaukseni edustaja Hartille, joka yleensä tekee kriittisiä kommentteja ja tässä on, tämä on syytä muistaa, että olen itse, äh, muistan sen rautaisen takaa. Ja tämä on, meidän täytyy muistaa, että monivuotinen rahoituskehys on osa sitä kokonaisuutta, jossa luodaan kasvua, työpaikkaa ja kilpailukykyä Eurooppaa. On tärkeää täytyy muistaa, että tämä ei ole pelkästään poliittinen julistus, vai onko tämä sellainen juttu, jolla saadaan myös rahaa käyttöön tässä on kysymys monivuotisen, monivuotisesta uskottavuudesta myös investoinnissa Eurooppaan silloin, kun investointirahaa on liian vähän kansallisissa budjeteissa, mitä taas tulee budjetin oikeaan tasoon. Tämä on, tässä, tämä, tähän Euroopan, tässä Euroopan parlamentti on tärkeässä osassa. Meidän tekninen kohesion tarkistaminen ei ollut oikein onnistunut, koska lukuja oli niin erilaisia, mutta emme voi, emme voi saa, saada tätä Berliinin metodologiaa tähän kohesioon. Äskettäiset luvut, kun ne on päivitetty, ne eivät ole hyviä kohesion kannalta. Me, me, me voimme saada tässä vähän pohjan kalkuloinnille esimerkiksi sellaisen, sellaisten maiden kohdalla kuin Unkari, jossa on koettu jonkin verran ongelmia viime vuosina, mitä taas omiin varoihin tulee. Tämä on tär, tärkeä viesti on tästä yhtenäistä budjettista me ymmärrämme yhtenäisyyden äh, olevan, että se ei välttämättä ole toisen budjetin ystävä Euroopan unionin, vaan tämä on pikempikin täyden, luonneltaan täydentävä me, äh, konsepti tulojen ja menojen kannalta. Se, mitä on ehdotettu, joka on saanut Euroopan parlamentilta tuen. Se on oikeudenmukainen, äh, transparent, läpinäkyvä ja äh, yksinkertainen. Tämä on hyvä niiden kannalta, jotka haluavat yksinkertaista, läpinäkyvää ja oikeudenmukaista omien varojen järjestelmää. Ja jos me nyt pystymme hoitamaan kunnollisia tulopuolen ongelmia, asioita, niin silloin me voisimme saada uuden Nobelin palkinnon kollektiivisesti sitä. Sitten täällä on puhuttu paljon yksinkertaistuksesta 28 jäsenmaassa ja lopuksi Euroopan parlamentilla on tärkeä osansa Äh, menopuolella. Tämä on vaatimaton ehdotus. Vertailut kansallisiin talousarvioihin eivät ole oikeudenmukaisia. Ei yksikään yksittäinen jäsenvaltio ole aikaisemmin pystynyt hoitamaan niin paljon, niin suuria laajentumisia maantieteelliselläkin tasolla. Meitä on kohta 28 eikä 27 seuraavalla varainhoitokaudella meillä on paljon enemmän toimivaltuuksia ja vastuita Euroopan tasolla. Siksi en voi, minun on pakko, minä, jos lähdetään tekemään vertailuja, kyllä vuosittainen budjettimme on vähemmän kuin vuosittainen talo, alijäämä tietyissä kansallisvaltiossa. Ja minun täytyy pakostakin sanoa, että, että Britannian panos Euroopan budjettiin on sen tasolla, ja oikeastaan saman verran kuin vankilaitoksen menot Britanniassa, ja se on 14 kertaa vähemmän kuin Britannian velka. Kiitoksia. Kiitoksia, komissaari Lewandowski. Nyt on vuorossa herra Mavrojannis. Mr. President, honorable members. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, kiitän teitä kovasti tästä keskustelusta ja ymmärrän hyvin, että jotkut teistä eivät hyväksy sitä lähestymistapaa, joka vähentäisi tai leikkaisi monivuotisia rahoituskehyksiä ja näitä kokonaissummia. Ymmärrän tämän hyvin ja arvostan suorapuheisuuttanne. Ymmärrätte varmasti hyvin, että jäsenvaltiot ovat eri linjoilla näistä kysymyksistä ja toivon, että ymmärrätte, että molemmilla puolilla on ihan hyvät argumentit ja perusteet ja tietysti voidaan eri lähestymistavoista päästä kohti yhteistä loppuratkaisua. Haluaisin vakuuttaa teille, että teemme kovasti töitä budjetin tulopuolen suhteen ja pian esitämme uusia ehdotuksia sen uudelleen järjestämiseksi. Monia toimielinten toimintaan liittyviä kysymyksiä on avoinna liittyen juuri budjettikeskusteluun ja myös viime viikon Eurooppa-neuvoston tuloksiin – ja tässä myös puheenjohtaja Lamassuuri ja monet muut puheet ottivat näitä asioita esille ja minä kommentoisin niitä tässä lyhyesti. Erityisesti kun myöhemmin tänään meillä on tilaisuus keskustella suoraan Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan Herman van Rompuyn kanssa. Ja ihan lyhyesti kommentoisin ensiksi Rova Jensenin puheenvuoroa. Kaikella kunnioituksella teitä kohtaan, niin minä kyllä toteaisin, että emme me meidän eh, paperissamme ole antaneet tukeamme Just järjestelmälle eh, Ja ainoastaan nostimme esille kysymyksiä keskusteluun. Mutta ehkä en nyt sitten ihan ymmärtänyt puheenvuoronne pointtia. Mitä tulee rahoitusmarkkinaveroon, niin tiedämme kaikki, että on osoittautunut mahdottomaksi, että tämä vero otettaisiin käyttöön kaikissa jäsenmaissa. Nyt me viemme asiaa eteenpäin tiivistetyn yhteistyön muodossa ja me täysin hyväksymme tämän menettelytavan, mutta jos näin edetään, niin pitäkäämme mielessä se, että kyse ei ole mistään Euroopan budjetin omasta, omista varoista, vaan kansallisten jäsenvaltioiden omista varoista. Rahoitusmarkkinaveroa ei voida suoraan ohjata EU-budjettiin, mikäli kaikki maat eivät siihen osallistu. Meidän tulisi löytää jonkinlainen yhteys, mikä yhdistäisi sen, miten näitä rahoitusmarkkinaveron mahdollisia tuloja voitaisiin hyödyntää siten, että nämä maat sitten voisivat vastaavasti saada Äh, arvon, tai jäsenmaksustaan, BKTL-perusteisesta jäsenmaksustaan vähennyksen sen takia. Mutta tämäkin aiheuttaa närää monissa jäsenvaltioissa, kun ne pohtivat liittyäkö tähän tiivistettyyn yhteistyöhön rahoitusmarkkinaveron osalta vai ei. Haluaisin korostaa myös sitä, äh, että että painopiste vähemmän kehittyviin alueihin on asia, josta ei ole kiistelty. Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että heikompia alueita pitää tukea. Ja kun sitten sanotaan, että monivuotiset rahoituskehykset ovat nyt sellaisessa tilanteessa, että budjettia pitää leikata, kaikkia otsakkeita pitää leikata, kaikkia ala- otsakkeita pitää leikata. Emme me ole tällaista toivomusta menomaisesti esittäneet, että kautta linjan pitäisi leikkauksia esittää, vaan me esiinnymme ihan puolueettomina neuvottelijoina ja kuuntelemme kyllä kaikkia mielipiteitä. Ja sama pätee tähän henkilöstökysymykseen. Rova Roth Berend otti tämän esille, että henkilöstöä pitäisi leikata. Tässäkin pyrimme ennen kaikkea hyvään tasapainoon. Ja sitten vielä korostaisin sitä, että neuvosto ei ole vielä muodostanut kantaansa monivuotisista rahoituskehyksistä. Keskustelut ovat vielä käynnissä, niitä käydään hyvin käytännönläheisellä tavalla – ja tässä täysin sitoudumme kaikkien jäsenvaltioiden näkemysten kuuntelemiseen, jotta saataisiin aikaan tähän aikaan sopiva ehdotus mahdollisimman nopeasti. Ja mitään ei tietenkään saada pakettiin ennen kuin kaikista yksityiskohdista on sovittu. Tämä on selvää. Me tarkastelemme asioita hyvin huolellisesti, tutustumme perusteellisesti väliaikaiseen mietintöön, ei ainoastaan monivuotisista rahoituskehyksistä, vaan myös tästä arvonlisäveroon perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä. Ja voin vakuuttaa teille, että kaikki nämä asiat vien myös neuvostoon on selvää, että näin isossa asiassa tarvitaan nimenomaan toimielinten välistä tiivistä yhteistyötä ja tähän me panostamme kovasti omalla puheenjohtajuuskaudellamme. Kiitoksia herra Mavrojanni. Sitten lopuksi kullakin esittelijällä vielä kahden minuutin puheenvuoro. Ja taas menneen aakkosjärjestyksen herra Böke aloittaa. Olkaa hyvä. Puhemies, hyvät kollegat, kiitän ensinnäkin näistä puheenvuoroista tässä keskustelussa, jotka myös mitkälti ovat tukeneet tämän mietinnön linjaa ja vetoan teille, että tämä näkyy myös tämän päivän äänestyksessä. <clears throat> Haluan vielä kiittää kaikkia, jotka olivat la- viilaamassa tätä tekstiä. Voin sanoa että tässäkin, että tämän tyyppinen yhteistyö Ivar Kalfinin kanssa, koko tiimin kanssa, kontaktiryhmän kanssa oli oikeastaan minulle, minun kannaltani eräs myönteisimpiä kokemuksia ää, esittelijänä tässä parlamentissa. Siksi meidän pitäisi ää, pitää tästä kiinni myös loppukirjassa, silloin me olemme yhteisesti päässeet johonkin. Ja nyt Kypros puheenjohtajamaana Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana – nyt uudessa neuvottelutilanteessa, on uudessa tilanteessa, niin kuin Vavrine sanoi, että tässä tulee koko joukko lukuja ja silloin neuvotteluprosessi alkaa haluan nimenomaan sanoa, että tämän, tämän äh, mietinnön hyväksymisen jälkeen me olemme tästä päivästä lähtien aina marraskuun 22. päivän asti valmiita neuvotteluun kaikista kysymyksistä, kaikista yksi, yksityiskohdista toimintojen äh, välisen sopimuksen puitteissa, jos voidaan saada aikaan tyydyttävä kompromissiratkaisu aikaa. Puheenjohtajavaltion on otettava tästä tilaisuudesta vaarin, jotta se voidaan integroida niihin johtopäätöksiin ja ne 22. päivä 23. päivä marraskuuta pidettävässä huippukokouksessa, koska kuitenkin loppupeleissä tätäkin pitää vielä painottaa. Tulokset ja sopimukset Eurooppa-neuvostossa ovat poliittisia sopimuksia, eivätkä mitään muuta kuin neuvottelumandaatteja neuvostolle, jotta sitten lopuksi parlamentin kanssa päästään seuraavina viikkoina tuloksiin, koska ensinnäkin parlamentin täytyy sen enemmistöllä hyväksyä, jotta neuvosto voi tehdä yksimielisen päätöksen, ja tämän, tämän pitäisi muistaa. Tätä se toimielinen isä koskaan unohtaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten vuorossa kollega Kalfin. Uh, Kiitos, herra puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita hyvästä keskustelusta ja toivottavasti tämä johtaa sitten myös suotuisaan äänestystulokseen myöhemmin, joka antaa sitten puolestaan vahvan viestin neuvostolle ja toivon, että tämä asia pääsee neuvostokäsittelyyn mahdollisimman pian. Ja tässä on nyt kolme asiaa, jotka tästä keskustelusta kiteytyivät. Ensiksi budjetin pitää olla riittävä. Jos budjettia leikataan, niin sitä on kyllä varsin vaikea tässä talossa hyväksyä. Ja me sanoimme jo moneen kertaan, että tällaista kauttalinjan tapahtuvaa leikkausta ei hyväksytä. Budjetin pitää olla erittäin hyvin kohdennettu. Budjetin varoja täyttää, täytyy käyttää entistä paremmin ja tehokkaammin me haluamme, että rahojen käyttöä myös valvotaan. Rahat pitää ohjata juuri siihen tarkoitukseen, kun ne on lähetetty. Kolmanneksi budjetin pitää auttaa jäsenvaltioita tekemään sellaisia asioita, joita ne eivät voi toteuttaa kansallisen budjettinsa avulla. Meidän tulee luoda kasvua ja työllisyyttä luovia ohjelmia ja välineitä, koska tämähän on myös kaikkien eurooppalaisten veronmaksajien etu. Nämä kolme pääviestiä tästä talosta lähtevät. Toivon, että ne saavuttavat myös neuvoston ja ne pitää ottaa huomioon ennen kuin neuvostopäätöksiään tekee. Ja lopuksi vielä toteaisin, että Mielellämme keskustelemme kaikista välineistä, jotka oikeusperustassa ovat mukana. Ja mitä tahansa neuvosto päättääkin, niin me toteaisimme, että me kyllä pidämme kiinni tästä neuvotteluoikeudestamme oikeusperustaan liittyen. Olen kiitollinen komission jäsen Lewandowskille siitä, että todellakin aloitetaan keskustelu tiivistetyn yhteistyön menettelystä äh, rahoitusmarkkinaveron yhteydessä, mutta tämän pitäisi olla mahdollista äh, käyttää siten siis veron tulo, että se voisi osaltaan vähentää bruttokansantuloon perustuvaa jäsenmaksuosuutta jäsenvaltioissa. Kiitoksia herra Kaffin. Ja lopuksi äh, budjettivaliokunnan puheenjohtaja herra Lamassuur, olkaa hyvä. Kiitos puhemies mitä vaikeammat neuvottelut ovat, sitä enemmän on toimijoita neuvotteluita pöydän ympärillä ja sitä suurempi kiusaus on päästä sopimukseen jo siitä, mitä on jo aikaisemmin tehty. Yksimielisyys on välttämätöntä, mutta yhdestä asiasta me olemme kaikki samaa mieltä. Edellinen sopimus. Tästä on hyvä jatkaa, se riittää. Ei kai kukaan siinä voita, mutta ei kai kukaan siinä häviäkään Suomesta. Jokainen saa palansa kakusta eikä kukaan menetä kasvojaan. Tällä tavalla on toimittu tähän asti aiemmin huolimatta Raimer Bögen suunnattomista vaivannäöstä ja meidän kahden muun esittelijän tekemästä suuresta työstä. Mutta tällä hetkellä Kyproksen puheenjohtajakauden aikana on luodittu, laadittu asiakirjassa puhutaan budjettivaroista. Se eh, muistuttaa minua Fontainebleau sopimuksesta, joka sovittiin sovittiin vuonna 1984 Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen. Siitä on kulunut 28 vuotta. Tuolloin EU ei ollut vielä edes olemassa. Kypros, Puola eivät kuuluneet tähän yhteisöön. Talousyhteisö rajoittui kymmeneen maahan Länsi-Euroopasta. Rautaesirippo jakoi maa, maaosan ja meillä oli suur nälkä, meillä oli suurtyöttömyys ja yksi ja ajatus yhteisestä yhteisestä valuutasta ei ollut kuin joidenkin tiedemiesten pientä Äh, kuvitelmaa. Mutta me olemme muuttaneet maailmaa, me olemme muuttaneet Eurooppaa, koska useat sopimukset ovat huomattavasti lisänneet EUn toimivaltuuksia ja jäsenmäiden lukumäärän kolmikertaistunut. Kaikki on muuttunut paitsi budjettiraamit. Meillä on nyt historiallinen vastuu edessämme. Meidän sukupolvemme, meidän ministerimme, hallitusten päämiehemme, komissaarit, edustajat eivät ole kunniakkaita, jos ei vuonna 2020 saada aikaiseksi budjetti, jossa oli riittävät summat, rahoitukset ja jakautumat olisivat suunniteltu sillä tavalla, että ne eivät noudata enää 30 vuoden takaisia tarpeita ja vaatimuksia. Senkin on muututtava. Kiitoksia, Ralamas Suur. Tämä yhteiskeskustelu on näin saatu päätöksiin. Äänestys on tänään kello 12.30. Nyt keskeytän istunnon minuutiksi, jotta sitten äh, arvon naiset ja herrat voivat ottaa paikkansa.